Okay, friends, uh, we won't be that... Hyvät ystävät, meitä ei ole tänään niin monta paikan päällä, joten yritämme olla tehokkaita ja käydä läpi esityslistan suunnitelussa järjestyksessä. Esityslista voidaan hyväksyä seuraavin muutoksin. Kaksi kohtaa, kohdat 7 ja 8 Kohta seitsemän koskee EGR-hakemuksen hyväksymistä ja toinen SETA-sopimusta. Nämä kaksi esitystä kohtaa, eli äänestykset niistä, lykätään 8. joulukuuta pidettävän kokouksen, eli tässä kokouksessa ei pidetä äänestyksiä. Tulkkaus on kaikkiin kieliin käytettävissä, paitsi Viroon. Jotakin tulkkausta on kyllä viroa tarvitseville, mutta ei täyttä tulkkausta. Ja sitten Kroatia ja iirin kieltä ei valitettavasti tänään voida täällä tulkata. Seuraavaksi esityslista on kolme. Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen. jotta tämä päivän keskustelu olisi esteetön ja saatavilla myös vammaisille henkilöille. Meillä on täällä viittomakielen tulkkaus ja myös tekstitulkkaus. Annan pian puheenvuoron valmistelijalle. Mainitsen vain, että työllisyysvaliokunnalla on yksinomainen toimivalta joistakin artikloista ja monista johdantaosan kappaleista, mutta isosta osasta säännöksiä IMKOlla ja EMPL-valiokunnilla on yhteinen toimivalta. Ennen kaikkea ja, ja lisäksi liitteestä yksi keskustelevat jaetulla toimivallalla valiokunnat IMKO, EMPL ja TRAN. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Adam Kosalle. Hän kertoo meille, miksi tämä direktiivi voi parantaa sisämarkkinoiden toimintaa poistamalla esteitä, joita poikkeavat kansalliset lainsäädännöt luovat yritetään siis luoda pakollisia harmonisoituja esteettömyysvaatimuksia tietyille tuotteille ja palveluille. Eli Adam Kosa, ole hyvä. Köszönöm a szót, elnök asszony. Ahogy felolvasta ezt a hosszú címet az irány elvtervezet. Puheenjohtaja, te varmasti olette lukeneet tämän pitkän otsikon, joka direktiivillä on. Pitkä otsikko osoittaa jo, että kyseessä on varsin tekninen aihe. Meidän valiokunnallamme on ollut näin ollen varsin vaikea tehtävä. Seuraavaksi yhteenvetona tärkeimmät sisältökysymykset. Me olemme järjestäneet kuulemisia, olemme kuunnelleet asiantuntijoita ja myös itse olemme usean otteeseen käsitelleet tätä aihetta. Haluaisin korostaa seuraavia seikkoja. Kyseessä on lainsäädäntöehdotus, joka on ollut käsittelyssä jo yli viiden vuoden ajan. Monet henkilöt komissiossa ovat tätä aihetta jo käsitelleet lukuisten vuosien ajan. Aiheen käsittely liittyy myös YK yleissopimukseen tältä alalta. Euroopan unioni on tämän yleissopimuksen ratifioinut. Tässä kyse on siis lainsäädäntöön liittyvistä seikoista, joita säädellään nimenomaan asetuksilla. Ja usein voi käydä niin, että erilaiset sääntelyvälineet voivat olla ristiriitaisia. Me pyrimme nimenomaan poistamaan ristiriitaisuuksia lainsäädännöstä tältä osin. Kyse on näin ollen siis ensisijaisesti teknisestä aiheesta. Jos nyt olemme laskeneet oikein, niin tarkistuksia on tullut kutakuinkin 230. Tekninen aihe voidaan ratkaista oikeastaan vain yhdellä tavalla, niin että teemme rakentavaa yhteistyötä. Meidän täytyy pyrkiä loppuun saakka parantamaan tätä tekstiä. Minä itse olen valmis vetämään omia tarkistuksiani pois, jos onnistumme pääsemään yksimielisyyteen varjoesittelijöiden kanssa ja näin saamme varmistetuksi parhaan mahdollisen tuloksen. Toinen tärkeä seikka on se, että jos otamme huomioon lainsäädäntömenettelyn ja myös kolmikantamenettelyn, nyt puhuja hieman... Onko nyt joku tulkausongelma, kysyy puhuja. 2019 után... Ö... Niin, kun otamme huomioon kolmikantamenettelyn, niin vasta vuonna 2019 voidaan ajatella, että tämä teksti astuisi voimaan. Etukäteen emme tiedä, minkälaisia teknisiä muutoksia tähän, siihen ajankohtaan mennessä saamme. Eli meidän on hyväksyttävä joustava sääntelykehys, sellainen, joka vastaa myös mahdollisia uusia innovaatiotoimia, joita mahdollisesti jatkossa tulee. Täytyy muistaa myös, miten tämä paketti suhtautuu audio, audiovisuaalisen alan lainsäädäntöpakettiin. Nämä kaksi alaa ovat yhteydessä toisiinsa ja sen takia toistaiseksi ainakaan työtä ei ole näiden aihealueiden välillä riittävästi koordinoitu. Me yritämme löytää sellaisia ratkaisuja, jotka tämän tilanteen huomioisivat. Meillä on myös interryhmä, joka käsittelee molempia aihealueita ja tätä kautta yritämme koordinoida näiden läheisen aiheiden alalla tehtävää työtä. No nyt haluaisin käsitellä hieman täsmällisempiä kysymyksiä. Ensinnäkin tämä EC-merkki, merkintä. On tärkeää löytää ratkaisu, joka ei millään tavalla heikennä innovatiivisten tuotteiden kehittämistä ja niiden mahdollisuuksia. Ja täytyy myös muistaa, että mahdollisimman monien vammaisten ja vammaisryhmien tulisi voida hyötyä näistä innovatiivisista tuotteista. On myös tärkeää, että tiettyjä henkilöitä ei suljeta yhteiskunnassa näiden ratkaisujen ulkopuolelle. Jos me hyväksymme liian rajoittavia seikkoja, niin eikö sitten kävisi niin, että innovointi tästä kärsisi? Liian rajoittava ratkaisu voisi vaarantaa innovoinnin. Eli näin ollen pitäisi nämä kaksi kysymystä pitää toisaalta erikseen toisistaan, eli innovoinnit ja toisaalta esteettömyys. On hyvin tärkeää, että kaikki tuotteet ovat esteettömästi kaikkien yhteiskuntaryhmien käytössä. Tätä kysymystä on siis tarkasteltava eri näkökulmista ja tätä kautta löydettävä paras mahdollinen ratkaisu tekstissä käytetään tiettyjä käsitteitä. Minä itse olen tehnyt useampia tarkistuksia nimenomaan määritelmiin liittyen. On tehtävä ero toisaalta teollisen käytön ja toisaalta sellaisen käytön välillä, jota toteutetaan jälkikäteen, sillä vastuukysymykset ovat erilaisia. Täytyy muistaa tuottajavastuu, ensimmäisessä tapauksessa. Ja toisaalta taas täytyy muistaa toimijoiden, operaattoreiden vastuu. Eli vastuus, vastuussa on nähtävä erilaisia osa-alueita. Mielestäni meidän on määriteltävä toiminnalliset vaatimukset. Kyse on niistä aloista, joilla tuotteiden on oltava esteettömiä, mutta emme voi määritellä sitä, millä tavalla tämä esteettömyys toteutetaan. Ne tarkistukset, joita nyt jätämme, voivat esimerkiksi kahden vuoden aikana jo olla aivan vanhentuneita, koska teknologia kehittyy niin kovaa vauhtia. On myös tärkeää löytää ratkaisuja silloin, kun kyse on tuotteista ja palveluista ja siitä, että voimme taata myös uusille tuotteille riittävät vaatimukset. Tässä olen valmis hyväksymään uusia tarkistuksia. Säännöt, jotka liittyvät tuotteisiin ja palveluihin, eivät saa muodostaa liian suurta taakkaa tuottajalle. Niitä on oltava siis äh, relevantteja niin ikään täytyy varmistaa, että lainsäädännössä huomioidaan myös käyttäjäryhmät, myös silloin kun lainsäädäntöä valmistellaan. Ja viimeisin kommenttini on hyvin tärkeää, että jokaisen tuotteen on oltava esteetön kaikkien yhteiskuntaryhmien käytön kannalta. Tämä pätee niin tuotteisiin kuin palveluihinkin, sellaisiin, jotka ovat jo olemassa tai joita vasta kehitetään. On tärkeää, että tuottajat voivat kuvailla tuotteitaan ja palveluitaan selkeästi, jotta käyttäjäryhmät ovat tietoisia siitä, minkälaisia esteettömyysrajoitteita tai vaatimuksia näihin tuotteisiin kohdistuu. Kun vaikkapa puhumme lääkkeistä, lääkinnällisistä tuotteista ja puhumme vaikkapa huononäköisistä henkilöistä, niin on hyvin tärkeää, että myös internetin kautta äh, nämä väestöryhmät saavat tietoa lääkkeistä. Samaan tapaan on hyvin tärkeää, että tietoja on esteettömästi kaikkien käyttäjien saatavilla. Teksti koostuu sadasta sivusta. Minä itse olen tehnyt paljon tarkistuksia ja sitten on vielä sellaisia tarkistuksia, joita en ole vielä jättänyt, mutta joista haluaisin neuvotella varjoesittelijöiden kanssa. Toivottavasti pääsemme niistä yhteiseen ratkaisuun. Sitten on vielä avoimia kysymyksiä. Minä en ole mikään taikuri. Me tarvitsemme yhteistyötä. Ja aivan niin kuin puheenjohtajammekin korosti, niin työssä on mukana myös muita valiokuntia. Kyse on hyvin monimutkaisesta lainsäädäntöhankkeesta. Olen valmis tekemään yhteistyötä tässä hengessä. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos edustaja Kosalle. SET-ryhmän varjoesittelijä Vilja Blinkevichiute ei ole paikalla. Hän on pyytänyt minua lukemaan tekstin, jossa hänen alustava kantansa. Totta kai hän pyytää anteeksi sitä, ettei päässyt tänään paikalle tähän keskusteluun. Hän kiittää valmistelijaa, eli Adam Kosaa, hyvin kattavasta lausunnosta tähän ehdotettuun direktiiviin. Kuitenkin, koska lausunto annettiin käyttöön vasta viime viikolla ja koska Siinä on yli 200 tarkistusta. Edustaja Blinkevich Jute ei pysty antamaan nyt yksityiskohtaista kantaa valmistelijan ehdotuksiin vielä tällä hetkellä. Edustaja Blinkevich Jute on kaiken kaikkiaan yleisellä tasolla sitä mieltä, että komission ehdotus on hyvästä, on odotettu jo kauan. Sillä on potentiaalia tulla vahvaksi lainsäädännöksi, joka muuttaa miljoonien ihmisten elämää, sellaisten ihmisten, joilla on rajoituksia, mutta myös iäkkäiden ihmisten ja muiden käyttäjäryhmien elämää Euroopassa, sillä nämä ihmiset saisivat nyt käyttöönsä tuotteita ja palveluita samanvertaisesti muiden käyttäjäryhmien kanssa. Meidän on muistettava, että esteettömyys asetus, tätä edustaja Blinkevich korostaa, tämä asetus on hyödyksi ei pelkästään sellaisille ihmisille, joilla on rajoitteita, vaan myös iäkkäille henkilöille. Tietysti iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa tulevina vuosina huomattavasti. Yksi yleinen huomio tämän ehdotetun direktiivin soveltamisalasta on, että meidän pitää taata, että kun teemme työtä tämän ehdotetun direktiivin eteen, että soveltamisala laajennetaan kattamaan kaikki alueet, joilla markkinoiden sirpaloitumista on nähtävissä tai se olisi mahdollista. Meidän on varmistettava, että nämä, tämä ympäristö, e, joka on tämä sisäänrakennettu ympäristö eh, tuotteille ja palveluille on oikeanlainen, sillä muuten saatetaan joutua tilanteeseen, jossa osa palveluista on esteettömiä ja osa taas ei. Tämä tekisi palvelusta sinällään ei esteettömän. Lopuksi edustaja Blinkevich Jute sanoi, että hän on samaa mieltä Euroopan vammaisten foorumin argumentista, että esteettömyyden tarjoaminen ei ole este, niin kuin yritykset joskus väittävät, vaan se on tapa poistaa esteitä yhteiskunnassa. Lisäksi se on välttämätön edellytys sille, että kaikki pystyvät nauttimaan perusoikeuksistaan, kuten esimerkiksi oikeudesta työhön, koulutukseen, julkisiin palveluihin, vapaaseen liikkuvuuteen, vapaa-aikaan ja niin edelleen. Siksi esteettömyydellä on myönteisiä vaikutuksia kaikkiin eurooppalaisiin, mukaan lukien sellaisiin innovatiivisiin yrityksiin, jotka ottavat vakavasti oman yhteiskuntavastuunsa. Siksi edustaja Blinkevich Jute odottaa innolla yhteistyötä tämän lainsäädäntötekstin eteen yhdessä valmistelijan ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Tässä siis oli Vilja Blinkevici Uten kanta varjoesittelijänä. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron seuraavalle varjoesittelijälle, edustaja Helga Stevensille. Ole hyvä. Hartelijk dank. Ehm, Sydämelliset kiitokset, rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, alkuun Haluaisin kiittää kollega Kosaa tästä suuresta työstä tähän tekstiin liittyen. Esteettömyyslainsäädäntö on yksi tärkeimmistä välineistä silloin, kun YK on vammaisyleissopimusta pannaan täytäntöön. EU on ratifioinut tämän sopimuksen. Esteettömyyslainsäädännön kautta esteettömyys toteutuu sekä tuotteiden että palveluiden osalta. Tuen kollega Kosan esittämää lähestymistapaa kohderyhmän osalta, eli kuka hyötyisi tästä. Toden totta, kyse ei ole vainonasta vammaisista, vaan kaikista henkilöistä. Kun puhutaan esteettömyydestä, niin kyse on esteettömästä saatavuudesta eikä vammaisten mahdollisuudesta saada palveluita ja tuotteita käyttöön. Eli kaikki voivat nauttia palveluista ja tuotteista, eivät ainoastaan vammaiset. Varsinkin ikäihmiset on mainittava tässä tekstissä, sillä viime vuosien aikana ikäihmisten määrä on vain kasvanut ja heidän määränsä tulee jatkossakin olemaan suuri. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että viitataan myöskin näihin universaaleihin universal design lähestymistapaan. Tämä on erittäin tärkeää silloin, kun palveluita suunnitellaan, ja tämä on erittäin tärkeää myöskin siinä mielessä, että tuotteet olisivat kaikkien saatavissa ja käytettävissä ja yhtä lailla tuen myöskin funktionaalista lähestymistapaa, eli että annetaan innovoinnille mahdollisuus samalla kuitenkin vaalien jatkuvaa esteettömyyttä. Tästäpä syystä olenkin sitä mieltä, että tällainen monimuotoinen lähestymistapa onkin paras ratkaisumalli, samalla kuitenkin varmistaen, että vaalitaan normeja, kuten ne, jotka löytyvät internetpalveluiden saatavuudesta koskevaa tekstiä. Mutta esteettömyyteen on pyrittävä, mutta me emme täällä saa sanella, miten tämä esteettömyys taataan. Eli kyse on tekstistä, joka on ollut vasta muutaman vuoden ajan kä- käytössä, enkä tiedä, miten nopeasti teknologinen kehitys etenee, joten silloin kun normeja lähdetään luomaan, niin meidän täytyy muistaa, että ne voivat olla vanhentuneita jo hyvinkin nopeasti ja se tarkoittaisi taas huonoa tilannetta vammaisten näkökulmasta katsottuna. Meidän tulee välttyä siltä, että ihmiset joutuvat käyttämään vanhentuneita tuotteita. Eli aina pitää olla tarjolla viimeisintä teknologiaa, jos sitä halutaan käyttää. Olen henkilökohtaisesti vakuutunut siitä, että innovointi ja estettömyys voidaan nivoa hyvin yhteen. Ne eivät sulle toisiaan pois. Ja lopuksi todettakoon, että Mielenkiinnolla jään tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa. Toivottavasti työtä voidaan tehdä rakentavassa hengessä ja sitä kautta kaikki ihmiset, myöskin vammaiset, voivat tästä työstä hyötyä. Minä tulen tekemään tiivistä yhteistyötä vammaisjärjestöjen kautta, jotta heidänkin äänensä saadaan kuuluviin. Kiitoksia. Thank you. Kiitos paljon. Seuraava varjoesittelijä on Marian Harkin. Hän on lähettänyt pahoittelunsa siitä, ettei päässyt tänään kokouksen paikalle. Hän lähettää huomionsa suoraan valmistelija Kosalle kirjallisesti, sillä hänellä ei ole täällä kollegaa paikalla, joka olisi voinut hänen sijaisenaan olla. Se tarkoittaa, että seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Kuneva. Hän on seuraava varjoesittelijä, joka edustaa siis GUE-NGL-ryhmää. Ole hyvä. Αγαπητοί και αγαπητέ συνάδελφοι, Kiitos. Hyvä puheenjohtaja, kollegat. Haluaisin kiittää valmistelija Kosaa ja onnitella häntä en, ensiksikin tästä alustuksesta. Olemme saaneet monia ideoita ja me olemme katselleet, tutkineet tätä asiaa myös vetoomusvaliokunnassa. Sielläkin on tullut monia ideoita jo esille. Me haluamme kaikki varmistaa, että vammaiset henkilöt saavat apua, jotta he voivat saada käyttöönsä kaikki tuotteet. Heidän kohtaamansa vaikeudet eivät saa todellakaan enää kasvaa. En tässä puhu kuitenkaan pelkästään vammaisista henkilöistä, vaan myös iäkkäistä henkilöistä ja henkilöistä, joilla on muita vaikeuksia. Teknisillä vaatimuksilla voi, yritetään nyt tehdä se mahdolliseksi, että tuotteet ja palvelut ovat todella esteettömiä. Tämä on todella tärkeä asiakirja työllisyysvaliokunnalle ja on tärkeää, että että tässä käsittelemme vammaisten henkilöiden perusoikeuksien kunnioittamista. Näin pystymme myös parempaan yhteistyöhön. Toivomme, että tällä mietinnöllä ja näillä lausunnoilla saamme hyvän tuloksen aikaiseksi, sillä esteettömyyden parantaminen mielestämme auttaa luomaan myös työpaikkoja. Se auttaa myös tuottajia ja suunnittelijoita. Se auttaa kaikkia, jotka joutuvat käyttämään tuotteille asetettuja vaatimuksia. Se auttaa myös yrityksiä ja niitä, jotka asettavat tuotteet saataville. Olemme esittäneet muutamia tarkistuksia ja olen varma, että valmistelija tulee olemaan niistä myös samaa mieltä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos. En usko, että vihreistä on täällä ketään, joten siirrymme seuraavaksi Laura Agean puheenvuoron EFDD-ryhmästä. Grazie Presidente. E per prima cosa volevo ringraziare il collega. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää kollega Kosaa tästä ensimmäisestä näkemysten vaihdosta, joka on niin tärkeä, jotta saamme perustan neuvotteluille. Mehän teemme yhteistyötä yhteisen edun puolustamiseksi. Tämä uusi direktiivi tavoitteenaan sisältää sen, että kansallista lainsäädäntöä harmonisoidaan ja tällä tavalla voidaan auttaa jäsenvaltioita pääsemään tavoitteisiin kansallisesti. Nyt kun on ratifioitu YK yleissopimus vammaisten oikeuksista ja esteettömyydestä – tuotteet ja palvelut täytyy tehdä niin, että ne ovat esteettömiä. Me puhumme erilaisista asioista, esimerkiksi tietotekniikasta, pankkiautomaateista, muista automaateista, matkustajaliikenteestä, äh, maatieliikenteestä ja niin edelleen. Direktiivin soveltamisala on näin ollen siis hyvin laaja. On tärkeää, että ei sekoiteta tätä mietintöä IMKON lausuntoon. Sillähän kollega Stevens on tehnyt työtään nimenomaan tähän vammaisyleisopimukseen liittyen. Kun ajatellaan näin teknistä lausuntoa, niin se vaatii tietynlaista lähestymistapaa. Vaaditaan teknistä osaamista, ja sitä, että huomioidaan vammaisten oikeudet. Ja aivan niin kuin mainittua, on huomioitava myös laajemminkin erilaisia ihmisryhmiä, esimerkiksi vanhukset. Eurooppa vanhenee niin kuin tiedämme. Tämä on näin ollen hyvin relevantti seikka. En halua kritisoida pelkästään, vaan haluan, että yhdessä löytäisimme oikeita ratkaisuja pohjaten artiklaan 3 ja kohtaan 10. Siinähän todetaan, että jäsenvaltiot voivat päättää, miten rakennettu ympäristö tehdään niin, että siinä huomioidaan myös direktiivin esteettömyysvaatimukset. Tämä tarkoittaa sitä, että toisaalta direktiivi haluaisi tehdä tuotteista ja palveluista esteettömiä, mutta toisaalta taas ne toimet, jotka on tarkoitus hyväksyä, eivät ole kuitenkaan sitovia niin, että vammaiset todella voisivat esimerkiksi päästä tiettyihin rakennuksiin esteettömästi tai että tietyt tuotteet tai palvelut voidaan jättää tämän sääntelyn ulkopuolelle. Kun ajattelen omaa maatani niin ja ajattelen arkkitehtuurin ra- rajoituksia, niin se, että on tehty päätös, joka ei ole sitova, niin se on aika lailla vaikea asia hallinnoitavaksi. Tässä mielessä haluaisinkin kysyä, mikä on kollega Kosan näkemys tästä määräyksestä. Kenties olisi tarpeen jollakin tavalla tehdä tästä ehdotuksesta sitova. Se, että voitaisiin taata se, että rakennettu ympäristö, jossa näitä tuotteita ja palveluita tarjotaan, tulisi kuitenkin, sen tulisi vastata esteettömyysvaatimuksia. Muutoin käy niin, että on esteettömiä palveluja ja tuotteita, mutta paikkoihin vain ei sitten pääsekään esteettömästi. Italiassa kansalaiset olivat äänestämässä perustuslain uudistuksesta eilen ja kun perustuslaissa on tiettyjä periaatteita, joista määrätään ja perustuslailla suojataan kaikkia kansalaisia ja heidän oikeuksiaan. Ja tavallaan sitten tälle esteettömyydelle äh, asetetaan esteitä. Kun ajattelemme esimerkiksi oikeutta mennä äänestämään, usein äänestyspaikka on sellainen, että äh, sinne ei pääse. Kaikki ihmiset eivät sinne pääse äänestämään. Esimerkiksi monet koulut ovat sellaisia, että ihmiset eivät äh, pääse konkreettisesti paikalle. Kaikki koulut eivät ole esteettömiä. Parlamentti on äänestänyt kollega Stevensin lausunnosta ja sekin oli hyvin tärkeä askel. Jo siinä lausunnossa muistutettiin siitä, miten tärkeää on taata yleisesti jo olemassa olevien eh, rakennusten esteettömyys ja myös tulevien rakennusten esteettömyys jo suunnitteluvaiheessa. Tällaiset määräykset täytyy huomioida myös tässä lainsäädäntöhankkeessa joka on nyt keskusteluvaiheessa IMKossa ja pitäisi olla selkeää myös, mikä on työllisyysvaliokunnan lausunnossa, jota nyt laadimme. Haluan vielä kiittää kollega Kosa ja muita varjoesittelijöitä ja toivottavasti voimme tätä kautta tehdä oikein hyvää työtä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Joel Melan Ehkä kollega Martin puhuu hänen puolestaan. Ole hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi onnitella edustaja Kosan ja edustaja Stevensin työtä ja panostusta tähän asiaan vammaisten hyväksi. Tässä tällä direktiivillä yritetään parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja poistaa esteet vapaalta liikkuvuudelta ja näin parantaa kaikkien hyvää osallistumista ja itsenäisyyttä. Mutta tällaisella harmonisoilla on kuitenkin rajoit, sen aiheuttavat rajoituksia yritysten ja valtioiden rahoitukseen. Valitettavasti meillä on sellainen vaikutelma, että vammaiskysymyksiä välineellistetään sisämarkkinakysymysten ajamiseksi. Eli sitä käytetään tekosyynä lainsäädännön ajamiselle ja markkinoiden yhdenmukaistamiselle. Este esteettömyys vaatimuksessa säännöt saattavat johtaa hämmennykseen. YKllahan on yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. EU on sen sopimuksen ratifioinut ja näin on yritetty pakottaa kaikille saman, samanlaiset sisämarkkinat ja idea federalistisesta Euroopan unionista. On hienoa, että rouva Moran Chartier on täällä kuuntelemassa minua. Vammaisten henkilöiden esteettömyys, no minua tämä koskee, on koskenut tämän vuoden elokuun kolmannesta lähtien. Minua minua, minun kimppuuni hyökättiin, jonka takia minä menetin silmäni ja nyt joudun leikkaukseen, jotta ainakin esteettiset vammat voitaisiin poistaa. Mutta minä haluaisin, että, että minäkin voisin hyötyä artiklasta 30 EMAS sääntöjen mukaisesti, jotta voisin päästä Brysseliin ja Strasbourgin, sillä minä en pysty käyttämään mitään kulkuneuvoa päästäkseni rautatieasemalle tai lentokentälle. Mutta kvestorit ovat hylänneet tämän pyyntöni, joten minun on pitänyt tehdä toinen pyyntö. Ja itse asiassa puheenjohtajakokous on joutunut käsittelemään asiaa, joten olisi hienoa, jos koko Eurooppa ja ei, jos, ei pelkästään koko Euroopassa, vaan myös täällä omassa parlamentissa ne huolehti sitten vammaisista henkilöistä. Kiitos. Ehkä edustaja Moran Chatie voi vastata edustaja Martäänin puheeseen. Jos haluatte, saatte puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää siitä työstä, jota kollegamme Kosa on tehnyt ja myös edustaja Stevensin panoksesta. Tämä on äärimmäisen tärkeää ja mielenkiintoista työtä. Seuraan aina tarkalla korvalla sitä, miten vammaisten esteettömyysasiat etenevät äh, myös jäsenvaltioissa. Minulle esitettiin kysymys erityistapauksesta. Kvestorina, kun ajatellaan kvestoreiden tekemää työtä kollegiona, niin tässä aivan hiljan kaikki vammaiset kollegat parlamentista kokoontuivat yhteen ja tutkimme, perehdyimme siihen, millä tavalla voitaisiin parantaa itse kunkin vamman huomioimasta. Tässä kuulemisessa kävimme lävitse kaikki mahdolliset parantamisehdotukset tältä osin. Kun ajattelemme aivan tätä erityistapausta, kvestorit saivat asian siis käsiteltäväkseen. Äh, kysehän on pysyvästä vammasta. Tilanne ei aina välttämättä ole samanlainen, kuin kyse on toisaalta pysyvästä vammasta tai sitten tilapäisestä vammasta. Pyydän edustajaa ottamaan minuun suoraan vielä yhteyttä. Kun nyt kuulimme häntä, niin tilapäinen este olisi nyt sitten pysyvä este, pysyvä vamma. Ja tässä tapauksessa, mikäli näin on, niin hänen on oltava uudelleen yhteydessä kvestoreihin. hän mahtoi olla tämä puheenjohtajien kokous, johon edustaja viittasi, oliko tämä puheenjohtajakokous vai valiokuntien puheenjohtajien kokous. No joka tapauksessa asia käsitellään uudemman kerran ja pyydän kollegaa kunnioittamaan tavanomaisia sääntöjä tällaisissa asioissa. Mr. Fontoulis. Edustaja Fontoulis, ole hyvä. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Haluaisin onnitella edustajia Kosaa ja Stevensia heidän tekemästään työstä. Mutta miten voimme puhua esteettömyydestä palveluiden ja tuotteiden osalta sellaisessa Euroopassa, joka ei ole todellisuudessa yhdistynyt? Sanottakoon, että tätä nykyään tänään 85 erityistarpeita omaavaa lasta, kuten omaani, oma tyttäreni, joka sairastaa Downin syndroomaa, ei pääse kouluun. Eli perusoikeuksia on leikattu. Hän on jo kuukausin ajan kärsinyt muun muassa siitä, että häntä ei ole voitu viedä kouluun. Vanhemmat yrittävät hoitaa tämän asian jotenkin, mutta tietenkin heidänkin pitäisi pystyä käymään vielä töissä. Nyt on yritetty toimia siten, että lapset voisivat myöhemmässä vaiheessa päästä työmarkkinoille, mutta nyt he eivät pääse edes kouluun. Minä nyt todellakin vetoaisin Kreikan hallituksen puoleen, että se ryhtyisi sellaisiin toimiin, joiden avulla voidaan tukea vähäosaisia siltäkin osin, että heidän lapsensa voisivat päästä jollakin kyydillä kouluun. Aina kun leikkauksia tehdään, niin helpointa on viedä jotain vammaisilta ja tässäkin tapauksessa niin on päässyt käymään ja kohderyhmänä on sellainen ryhmä, joka on todella hankalassa asemassa. Kiitoksia. Kiitos edustaja Kosa. Haluaisitko sanoa vielä muutama sana sen loppupuheen vuorona tämän esityslistan kohdan käsittelyn lopettamiseksi? Soin. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kiittää kollegoita tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. En sanonut sattumalta, että kyse on todellakin monimutkaisista teknisistä kysymyksistä. On hyvin vaikeaa ymmärtää kaikki nämä tekniset asiat. Minulle, minunkin piti lukea hyvin pitkän aikaa tätä tekstiä, jotta sitten ymmärsin varsinaisesti, miten näitä sääntöjä toteutettaisiin. Minulle esitettiin useampia kysymyksiä, joihin nyt yrittäisin vastata. Ensimmäinen ei oikeastaan ollut niinkään kysymys, vaan pikemminkin yleistotteamus. Se liittyy siihen, että tekstini ei sisällä kaikkia niitä äh, näkökulmia, joita kansalaisyhteiskunta on korostanut, jotka liittyvät esimerkiksi rakennusten esteettömyyteen tai soveltamisalaan alkuun sanoin, että tässä on vielä avoimia kysymyksiä ja tämä toteamus ei ollut mitään sattumaa. Olen käynyt varjoesittelijöiden kanssa neuvotteluja, jotta voisimme päästä sopimukseen nimenomaan näistä kysymyksistä. Tässä ei ole kyse esittelijä henkilökohtaisesta näkemyksestä, joka tarvitsi sitten tuekseen kollegoiden tuen, vaan kyse on sellaisista aiheista ja teemoista, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme ja jotka voivat helpottaa elämäämme viiden vuoden kuluttua ja pidemmällä aikavälillä. Eli kyse on tuotteiden ja palvelujen esteettömyydestä. Ja tämä taas on meidän kaikkien yhteinen asiamme kun ajatellaan rakennusten esteettömyyttä, niin en halua tässä puolustautua ja puolustella, vaan sanoisin, että kyse on kansallisesta toimivaltuudesta. Meidän täytyy siis ottaa huomioon tämä piirre. Meidän valiokuntamme ottaa hyvin tiukan kannan siihen, että Totta kai rakennusten esteettömyyttä tulee parantaa, mutta silloin kun rakenteilla olevissa rakennuksissa ei oteta huomioon esteettömyystemuksia, niin silloin rakennerahastojen tukea ei tällaisiin hankkeisiin voida käyttää. Ongelmana ovat nimenomaan olemassa olevat jo rakennetut rakennukset. Toiseksi kun ajattelemme yhteiskunnan vanhenemista, niin olen tässä aivan samaa mieltä. Direktiivi koskee jatkossa entistä useampaa kansalaista, mutta täytyy kuitenkin olla tarkkana, nimittäin äh, kun on kyseessä vanhus, niin sehän ei tarkoita sitä, että vanhus olisi vammainen tai vanhuus olisi vammaisuutta. Kyse on henkilöistä, joilla on toiminnallisia rajoitteita. Sen takia ehdotinkin, että lähdettäisiin liikkeelle tästä toiminnallisen rajoitteen käsitteestä ja useat varjoesittelijät tätä lähestymistapaa tukevat. Vielä muutama kommentti. Ensinnäkin ei pidä sekoittaa sairautta ja toisaalta vammaa. Näitä on käsiteltävä erillisinä kysymyksinä. Tuomioistuimen oikeuskäytäntökin on tältä osin aivan selkeä. Vuonna 2007 tuomioistuin antoi päätöksen, jossa määriteltiin, että kun ajattelemme esteettömyyttä toisaalta sairauden takia ja toisaalta vamman takia, niin ne eivät ole samassa kategoriassa. Näihin pätevät eri säännöt. Ja Toiseksi Kreikan tilanteesta olen kuullut kommentteja budjettitilanteen näkökulmasta ja siitä, että lapset eivät enää pääse kouluun. Valitettavasti tämä direktiivi ei puutu edellä mainittuihin kysymyksiin. Kyse on tuotteiden ja palvelujen esteettömyydestä. Mutta kollegan esille nostava ongelma on vakava ongelma ja siitäkin meidän on syytä olla huolissaan. Jäsenvaltioilla ei ole oikeutta säästää näiden vammaisten lasten kustannuksella. Koulutuksen saatavuus ei saa olla heidän tapauksessaan rajallinen. Sitä ei saa rajata. Haluan myös kiittää kansallisen rintaman edustajaa, joka käytti puheenvuoron. En usko, että tällä ehdotuksella yritetään harmonisoida yhtenäismarkkinoita, vaan kyse on siitä, että henkilöt, joilla on vamma, jokainen Euroopan unionin kansalainen ansaitsee samanlaisen tasa-arvoisen kohtelun silloin, kun kyse on tuotteiden ja palvelujen saatavuudesta, riippumatta siitä, onko kyse unkarilaisesta, ranskalaisesta, belgialaisesta, jolla on joku vamma. Näillä ihmisillä on samanlaisia rajoitteita, samanlaisia tarpeita, jos heillä on samanlainen vamma. Kyse ei ole siitä, että markkinoita tässä yhdenmukaistettaisiin, vaan tavoitteena on se, että esteettömyys tuotteiden ja palvelujen osalta yhdenmukaistetaan. En myöskään katso, että meillä olisi tässä suuren suuria ristiriitoja, näkökulmaeroja – vaikeata. Kenties on vain löytää sitten oikeanlainen muotoilu. Mutta olen luottavainen sen suhteen, että pääsemme myönteiseen tulokseen. Aikaa meillä ei kyllä ole paljon jäljellä. IMKO-valiokunta toimii hyvin tiukan aikataulun mukaan ja meidänkin täytyy nopeasti saamme saattaa työmme päätökseen. Me järjestämme varjoesittelijöiden kanssa tällä viikolla kokouksen ja minä itse teen parhaani, jotta teksti saadaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Kiitos. Thank you, Mr. Kosa. Eh, Kiitos edustaja Kosalle. Haluaisiko komission edustaja sanoa vielä jotakin tähän? Saatte kyllä puheenvuoron, jos haluatte. Olkaa hyvä. Kiitän teitä, puheenjohtaja. Haluaisin ihan nopeasti vaan kommentoida. Kiitos paljon valmistelija Kosalle. Kiitos lausunnosta, joka on todella yksityiskohtainen ja kattava. Siinä on todella mielenkiintoisia kohtia. Ennen kaikkea, mitä tulee liitteeseen yksi näistä toiminnallisista vaatimuksista, se hieman eroaa meidän ehdotuksestamme. Tämä on todella sisällöllinen keskustelu myös soveltamisalasta. Siitä pitää keskustella esteettömyysasetuksen kohdalla. Me yritimme tehdä ehdotuksen, joka olisi yleisempi ja joustavampi. Edustaja Kosa on lähtenyt tällaisista toiminnallisista vaatimuksista, jotka ovat melko erilaisia. Mutta voimme käydä keskustelua löytää löytääksemme kaikista toteuttamiskelpoisimman ratkaisun niin, että yritykset voivat näitä vaatimuksia myös toteuttaa, mutta joka tapauksessa nyt ensimmäistä kertaa liitettä yksi ollaan näin kattavasti tarkastelemassa ja se avaa uuden keskustelun myös soveltamisalasta. Ehkä muutama pieni kysymys vielä muutamista tarkistus, tarkistuksista. Ensinnäkin tarkistukset, joissa yritetään muuttaa vammais, vammaisten määritelmää, eli puhuttaisiin henkilöstä, jolla on toiminnallinen rajoite. Pitäisi toisaalta yrittää kunnioittaa YK yleissopimuksen määritelmää, mutta toisessa määritelmässä me puhumme myös liikuntavammaisesta henkilöstä. Olen kyllä tietoinen siitä, että kaikki mikä palvelee vammaisten esteettömyyttä, se tietysti palvelee myös liikuntarajoitteisia ihmisiä. Tässä meillä on kohderyhmänä ennen kaikkea vammaiset, joten siksi olimme ajatelleet pitää tämän erottelun yllä määritelmissä. Jotkut kohdat tekstissä mielestämme hieman rajoittavat esteettömyysasetuksen laajuutta, ennen kaikkea mitä tulee tarkistuksen 13. Mielestämme tämä saattaisi vähentää tuottajien velvollisuuksia, mutta myös tarkistus 39, jonka mukaan voitaisiin nojata. Itse asiassa luen tämän englanniksi nyt tässä. Tässä puhutaan siitä, että tuottajat voivat valita eh, täyttävänsä nämä toiminnalliset vaatimukset eh, myös tällaisten eh, erillislaitteiden kohdalla, eli periferian laitteisen kohdassa. Eli Eli on kyse laitteista, jotka sinänsä eivät ole esteettömiä, mutta niihin, jos laitetaan lisälaitteita, niin silloin niistä tulee esteettömiä. Eli, mutta esteettömyysasetuksessa on vaaditaan, että laite itse olisi esteetön. Eli mielestäni tämä kyllä rajoittaisi ehdotuksemme soveltamisalaa ja myös kunnianhimoa vielä yksi muutos, joka hieman huolettaa meitä, sillä mielestämme siellä on suuria vaikutuksia. Tarkistus 26 äh, ja tarkistus 49 sekä 60 ennakoitava käytös, foreseeable use, sillä on, se on korvattu sanalla intended use, eli tarkoitettu käyttö. Tämä tarkoitettu käyttö, sitä tarkoitetaan todellakin sitä, mihin tarkoitukseen laite on käytetty. Esimerkiksi puhelin, no sillä on tietty tarkoitettu käyttö, sillä pitää pystyä kuuntelemaan ja puhumaan puhelua. Ja se, tämä tietysti taas ei toimisi kuurojen kohdalla tai äh, mykkien kohdalla. Ja sitten, jos ajatellaan tuota toista määritelmää, niin silloin puhelimella voisi olla tarkoituksena vain pystyä viestimään ja puhelimista on tullut näin esteettömiä, siellä, siellä puhelimia voi käyttää myös muulla tavalla kuin kuuntelmalla ja äh, puhumalla. Näin voidaan myös sallia innovointi mahdollisimman hyvin. Tämä intended use, eli tarkoitettu käyttö, se mielestäni rajoittaisi tätä ehdotusta. Halusin vain kiinnittää huomenna näihin muutamiin kohtiin, seuraamme kiinnostuksella tätä keskustelua ja varmasti voimme saada vielä valmistelija Kosalta hyödyllisiä lisätietoja. Kiitos. Tarkistusten jättämisen määräaika on 11. tammikuuta ja tarkistuksia käsitellään 27. ja 28 helmikuuta. Me äänestämme tässä työllisyysvaliokunnassa 22. tai 23. maaliskuuta. IMKO-valiokunnassa taas äänestetään myös maaliskuussa 2017. Siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, kohta neljä, EUn valmisvaatealaa koskeva lippulaiva-aloite. Annan puheenvuoron valmistelijalle, edustaja Jean Lambert. Well, thank you, President. And... Rova puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Heti alkuun toteaisin, niin miten sen, sen sanoisin, niin pohdin sitä, että mitä tällä pitäisi tehdä. Meidän pitää esitellä yhtäältä jotain aiheeseen liittyvän vastuuvaliokunnan mietintöön liittyen, asian käsittely kehitysyhteistyövaliokunnassa on vielä lykkääntynyt. Ja mitä tulee itse komission ehdotuksen toisaalta, ja vaikka nelosessa onkin hiukan harhaan johtava teksti, tässä ei sanota, että näin toimitaan, vaan tai että sanotaisiin, että tähän toimintaan on varattu tällaiset varat, me voimme sanoa, että tämä on kyllä ongelmallinen asia, joka pitää kyllä korjata aina, kun puhutaan jonkinlaisesta lippulaiva-aloitteesta. Mutta tämä on tietenkin Rana Plazan kolme vuotta sitten esille tulleeseen kuolemanuhreja vaatineeseen draamaan eli Dakarin, Bangladeshin tehtaas, katastrofi, siihen tämä, sieltä tämä juontaa juurensa. Euroopan parlamentti on laatinut päätöslauselmansa tämän tapahtuman jälkeen. Meillä on ollut kollega Susterin lausunto kauppavaliokunnan mietintöön liittyen, joten lähtökohdat ovat kyllä olemassa, mutta tämän traagisen tapahtuman jälkeen olemme havainneet, että Euroopan unioni on lähtenyt tekemään yhteistyötä ILOon ja Bangladesin tuo hallituksen kanssa. Tarkoituksena on siis parantaa paloturvallisuutta, sähköturvallisuutta ja vaatetusalan tehtaiden rakennekysymyksiä ja myöskin laajemmin on tarkoitus tarkastella näitä asioita. Mukaan on tullut muun muassa Kanada. Tarkoituksena on parantaa toimintaehtoja varsinkin vaatetusalalle etenkin Bangladesissa. Kollega Jungerius ja minä Hiljattain kävimme Bangladesissa kansainvälisen kaupan valiokunnan vierailulla tarkastelemassa, mitä vaatetusalasla on tapahtunut. On tietenkin selvää, että tilanne on hiukan parantunut rakennusten turvallisuuden tiimoilta ja muidenkin asioiden tiimoilta. Tässä komission aloitteen ehdotuksessa Siihen liittyen järjestettiin vuoden alussa laajamittainen sidosryhmien konferenssi. Info on tarjolla komission sivuilta. Ja lisäksi on tutkimustietoa tarjolla. Siellä ei tarkastella vain ainoastaan Bangladesin tilannetta, vaan koko vaatetusalaa. Vaatetusala on keskeinen, varsinkin naisten työllistävä ala monissa monissa Etelä-Aasian valtioissa ja myöskin osittain Euroopan unionissa. Tilanne on vaatetusalalla myöskin Euroopassa muuttunut. Komissiohan haluaa parantaa yhteistyötä, koordinointia, vuoropuhelua, toimijoiden välistä yhteistyötä, viestintää, hyvistä hankkeista, unionin toimintaohjelmista ja parantaa kuluttajakeskuudessa tietoisuutta ja saada lisäarvoa aikaiseksi ja yrittää saada kaikkia toimijoita puhaltamaan yhteen hiileen, kehittämään kehitys, kehittyviä valtioita, parantaa eri tuotantoketjuun liittyviä kysymyksiä. Me olemme tietenkin keskittyneet työssämme juuri siihen, mitä tämä tarkoittaa työntekijöiden näkökulmasta katsottuna tällä alalla huomioiden komission konferenssin annin sekä sidosryhmien meille välittämät viestit. Jakeluketjun yhteydessä perään kuulutetaan laatua ja avoimuutta, eli riippumatta siitä, mitä vaatealalta ostaa, niin silloin halutaan varmistaa, että ihmisoikeuksia ei ole tuotantoprosessin aikana poljettu ja että kohtuullinen hinta maksetaan valmistajalle ja he taas maksavat kohtuullista palkkaa työntekijöilleen, jotta vältytään väärinkäytöksiltä. On peräänkuulutettua tulotasoa, turvallisuutta, ammatti liittokysymyksiä. Ne ovat aika lailla lapsenkengissä monissa maissa. Me emme ole käsitelleet tässä myöskään viiteen liittyviä kysymyksiä. Oikeus liittyä liitoihin, turvallisuus, terveyskysymykset, alan työntekijöiden palkkatasot, sukupuolikysymykset ja kuten jo äsken sanoin, naiset ovat pääasiallisia työntekijöitä, miten he voivat ikään kuin edistyä urallaan ja myöskin työntekijöiden kouluttaminen, jotta työntekijöilläkin on sellainen tunne, että he voivat ikään kuin edetä työurallaan. Siinä muutama seikka lausuntooni liittyen. Ongelmana on se, että vapaaehtoisia aloitteita ei juurikaan noterata tällä alalla ja tästäpä syystä meidän tulee pohtia sitä, että miten voisimme käyttää erinäisiä olemassa olevia aloitteita olemassa olevien voimavarojen niputtamiseen, jotta me toimimme johdonmukaisesti ja varmistaaksemme, että Euroopan unioni itse, niin kuin komission järjestämän konferenssin yhteydessä muuallakin kävi ilmi, että unioni todellakin saa kansalliset ja kansainväliset aloitteet nivottua siten, että myöskin oma standardointitoiminta toimii ja ettei meillä ole tällaista standardointiin liittyvää tilkkutäkkiä, vaan että kaikki tietävät, missä mennään. Ja että ihmiset tietävät, mikä on käyttämien, käytettyjen vaatteiden tausta, eli ettei niiden tuotantoprosessin aikana ole käytetty ihmistyövoimaa väärällä tavalla hyödyksi. Eli siinäpä alustus tähän omaan lausuntooni. Kiitoksia. Lambert, uh, Kiitos valmistaja Lambertille. Nyt annan puheenvuoron varjo esittelijöille. Ensiksi EPPn varjoesittelijä edustaja Schulze. Kiitos puheenjohtaja, hyvä valmistelija. Haluaisin ensiksi kiittää valmistelijaa tästä luonnoksesta, jonka olemme saaneet. Olemme varmasti samaa mieltä myös Euroopan parlamentissa kaikki ovat samaa mieltä siitä, että täällä voisimme Euroopassakin ostaa tekstiilejä, jotka kunnioittavat ympäristö-, sosiaali- ja työstandardeja. Se on meidän yhteinen tavoitteemme, mutta tiedämme myös, miltä todellisuus näyttää ja tiedämme myös, että hinta on usein loppujen lopuksi tärkeässä roolissa ja monet kuluttajat Euroopassa eivät ole valmiita maksamaan vastaavasti korkeampaa hintaa. Tämä on yksi aspekti tässä, tässä keskustelussa. Lisäksi me kaikki tiedämme, että suurin osa tekstiileistä vaatteista ei enää valmisteta Euroopassa, vaan Euroopan ulkopuolella. Siksi kysymys kuuluu, miten voitaisiin siis toimia pitäisikö eurooppalaisille vaateyrityksille luoda enemmän velvollisuuksia. Minusta tässä herää kysymys, haluammeko että valtion vastuu sysätään yritysten harteille. Se olisi yksi mahdollista, tai haluammeko toisen vaihtoehton, joka minusta olisi parempi, nimittäin EUn kannustama vapaaehtoinen liittoutuma yritysten välillä niin, että yritykset itse yhdessä huolehtivat siitä, että saamme kestävämpiä, puhtaampia vaatteita. Ehkä G7 tai G20 tai OECDn tasolla voitaisiin myös toimia näin, jotta tämä ei jäisi eurooppalaiseksi aloitteeksi. Minulla olisi kaksi kritiikin aihetta tai kysymystä. Ensiksi kohdasta kahdeksan. Valmistelija vaatii, että EU yhdessä sidosryhmien ja asianomaisten kanssa loisi oikeudenmukaisen ja vakaan hinnoittelumekanismin. En tiedä oikein, mitä valmistelija tällä ajaa takaa kartellilainsäädännön mielestä, eh, äh, näkökulmasta tämä saattaa sille ongelmallista, sillä valtio tässä puuttuisi hinnoitteluun. Mm, mm, tämä ei vastaisi mielestäni, mielestäni hinnoittelua kysynnän ja tarjonnan perusteella. Minun mielestäni kaikki pitäisi toimia vapaaehtoisesta pohjalta, tämän vapaaehtoisen liittoutuman pohjalta, jonka mainitsin jo yritysten välillä. Siis nämä olisi siis kommenttini kohtaan kahdeksan ja kohtaan kymmenen minulla olisi vielä yksi kritiikin aihe. Tässä puhutaan pakollisesta lainsäädännöllä due diligence-menettelystä tai, ja äh, toimitusketjun avoimuudesta. Kun otetaan huomioon, että due diligence-menettelyitä on todella paljon ja toimitusketjut ovat hyvin monimutkaisia, niin kyllä tämä pystyttäisiin sääntelemään paremmin yritysten omilla, omalla sääntelyllä eikä lainsäädännöllä. Tämä EPPn kannasta tähän lausuntoon. Kiitos. Kiitos edustaja Schulzelle. Sergio Gutierrez SET-ryhmästä ei päässyt tänään paikan päälle, mutta hän on lähettänyt minulle tekstin, jonka luen hän haluaisi onnitella Jean Lambertia hyvästä tekstistä, joka vastaa suurta osin sitä, mitä SD pitää, ryhmä pitää tärkeänä. SDlle olisi tärkeää ottaa mukaan seuraavat asiat. Kohta yksi EUn valmisvaateala tavoitteeseen pitäisi saada mukaan toimia, jotka menevät pidemmällekin kuin nämä mainitut vaatimukset. Tässä pitäisi olla mukaan, mukaan, mukaansa myös työlainsäädäntö ja työtarkastukset. Kansallisten lainsäädäntöön pitäisi vastata ILOn perusyleissopimuksia. Toimien pitäisi myös vahvistaa vähimmäispalkkamekanismeja vastaavien ILO-yleissopimusten mukaisesti. Olemme tyytyväisiä, Sergio Guterres kirjoittaa, olemme tyytyväisiä, että lausuntoluonnoksessa mainitaan ILOn yleissopimusten ratifiointi ja täytäntöönpano. Meidän pitäisi antaa keskeinen rooli näille yleissopimuksille ennen kaikkea yleissopimus 181, joka koskee työtarkastuksia, sillä työsuojelutarkastuksella pystytään parhaiten huomaamaan väärinkäytökset. Ja sitten yleissopimus 182, joka koskee pahimpia lapsityön muotoja. Lapsityötä käytetään ennen kaikkea puuvilla pelloilla Intiassa ja tämän torjuminen pitäisi olla yksi tärkeimpiä toimiamme. Ja sitten yleissopimus vähimmäisiästä työnteossa on myös tärkeä. Ja sitten sukupuolten tasa-arvo. Tämän lausunnon pitäisi myös edistää sukupuolten tasa-arvoa myös ilon yleissopimuksen 100 111 mukaisesti. Kohdassa viisi tätä, tämä mainitaan, mutta lippulaiva toimen pitäisi edistää työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluita kaikilla tasoilla, ei pelkästään kansallisella tasolla, ja työntekijöiden edustajia pitäisi saada mukaan myös due diligence-menettelyihin yritystasolla. Toimet, johon EU ryhtyy, niiden pitäisi edistää vastuullista yritystoimintaa sen mukaan, mitä YK suuntaviivat yritystoiminnasta ja ihmisoikeuksista määräävät. I, ILOn yleissopimukset, OECDn suuntaviivot ja ILOn johtopäätelmät ihmisarvoisesta työstä ja kestävistä toimitusketjuista myös määräävät näistä asioista. Sitten lopuksi EUn valmisvaatealoitteen pitäisi myös sisältää toimia kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi siitä, minkälaisia tuotteita he ostavat, kuten Rova Lambertkin mainitsi. Sergio Gutierrez lopuksi tästä kirjassaan kiittää Jeania jälleen kerran kovasta työstä. Tämä on hyvä teksti, jonka pohjalta voimme löytää hyvän kompromissin. Seuraavaksi normaalisti ECRn Alden, kue ja GUE NGLn varjoesittelijät, mutta, mutta täällä ei ole ketään näistä ryhmistä eikä myöskään EFDDstä. Seuraavaksi siis ENF-ryhmän puolesta Dominique Martin. Madame le Président. Kiitos puheenjohtaja. Ymmärrän, kun edustaja Lambert sanoi, että hänellä oli vaikea laatia tätä lausuntoa. Tämähän on seurausta siitä katastrofista, johon tämä unioni on heräämässä. Unionissa on valmisvaatealalla katastrofaalinen tilanne, mutta tämä halutaan jättää kuitenkin ja sen syyt halutaan jättää huomioimatta. Kyse on globalisaatiosta, siitä järjettömästä politiikasta, jota unionissa toteutetaan. Tämä samainen unioni, ja tästä nämä ongelmat juontuvatkin, edustaja Lambert, Ähm, suunnittelee myös mahdottomia ratkaisuja. Tässä halutaan nimenomaan sellaisia standardeja laatuun ja työhön, jotka ovat hyvin korkealla tasolla. Kyse on hyvien käytäntöjen suositusten vaihdosta, josta nyt kuitenkin on tulemassa sitten eurooppalaista politiikkaa ja sellaista lainsäädäntöä, jota parlamentti alalle toivoisi. Haluamme auttaa edustaja Lambertia joillakin muutosehdotuksilla. Ensinnäkin kohta yksi pyydetään komissiolta sitä, että esitellään täsmällisen aikataulun puitteissa suositukset parlamentille. Toiseksi, kun ajattelemme globalisaatiota ja valmisvaatealaa, joka on siirtynyt matalan suojan tasoihin. maihin, ja tämä on johtanut siihen, että Euroopassa on menetetty valtavasti työpaikkoja ja teollisuus on joutunut uudelleenjärjestelyjen kohteeksi. Kolmanneksi, kun ajatellaan kansallista preferenssiä julkisissa hankinnoissa ja sitä, että tuotteiden alkuperäistä tiedotettaisiin paremmin, näin kuluttajat olisivat rohkaistuneita ja voisivat valita laadukkaan tuotteen ja ennen kaikkea tuotantoolosuhteet he voisivat valita, eivätkä toimisi pelkästään hinnan perusteella. Ja neljä, neljänneksi eurooppalaista lainsäädäntöä ei haluta tälle alalle. Menisin kuitenkin vielä pidemmälle. Pitäisi olla paljon kriittisempi kuin mitä tässä tekstissä ollaan. Jälleen kerran kyse on aloitteesta, Eh, ikävä kyllä joudun käyttämään ikävää termiä, eli tekopyhästä aloitteesta, jolla halutaan tarjota luottamusta eurooppalaisille niin, että näillä teksteillä halutaan suojella Eurooppaa, mutta niin kuin tiedämme, niin näillä teksteillä ei ole mitään vaikutusta. Annetaan suosituksia ja siinäpä se. Sitten tulee hetkeksi parempi olo. 1300 ihmistä Bangladesissa saa surmansa, mutta me tällä ajattelemme elämämme paratiisissa – Kiinalaiset ja intialaiset tekevät tuotteita valtavat määrät aivan karmeissa olosuhteissa. Me jatkamme omalla politiikallamme tämän politiikan tukemista ja sitä emme voi hyväksyä. Loppuun aivan yksinkertainen toteamus. Me olemme nyt havaitsemassa, että – globalisaatio tarkoittaa sitä, että tuotteita tekevät orjat kaukana Euroopasta ja sitten niitä myydään meidän työttömillemme. Tässä se tulos, joka tällä politiikallanne saadaan. Edustaja Lamberts, teillä on rohkeutta varmasti, mutta on ikävää, että tämä on näin tehotonta tämä työnteko. Kiitos. Okei. Nyt annan puheenvuoron herra Karunselle, joka edustaa komissiota. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Joo, tämä keskustelu tässä valiokunnassa on osoittanut, että tämä on hyvin monimutkainen aihe. Haluaisin vain sanoa, että Eurooppa ei herää vasta nyt. Paljon työtä on tehty jo. On totta, että työ on edelleenkin meneillään tämän valmisvaatealan lippulaiva-aloitteen eteen, mutta ei ole olemassa tyhjötä. Me teemme kyllä työtä ja mehän teemme minä tulen kehitysyhteistyöpolitiikan puolelta, joten muilla kollegoilla saattaa olla eri lähestymistapa. Voin sanoa, että totta kai meillä on valtava vastuu parantaa asioita tällä alueella. Tällä hetkellä me toimimme niin, ja puhun tässä DEFCO-pääosaston nimissä. Me tuemme toimia kehitysyhteistyön varoin ja voimme myös osoittaa, miten paljon työtä on meneillään. Muutama esimerkki vain tältä vuodelta. Olemme tukeneet niin sanottua Vision Zero-rahastoa, Emission Zero-rahastoa. Tämä liittyy myös tiiviisti G7-ryhmän työhön. Tämä on osa isompaa hanketta, joka on tulossa tämän vuoden ensi vuoden lopulla. Nyt tällä aloitteella yritetään edistää kestäviä toimitusketjuja varmisvaatealalla. Toinen esimerkki on se, että meillä on noin 95 erilaista aloitetta jo PK-yritysten kanssa, jotta niistä voisi tulla vihreämpiä ja kestävän kehityksen mukaisempia. Tämä siis Aasiassa olen samaa mieltä myös niistä kommentoista, jos sanottiin, että myös julkisen viranomaisten valmiuksia pitäisi parantaa. Se on myös kehitysyhteistyön ponnistusten ytimessä. Sitten tästä laajemmasta aloitteesta. Totta kai me haluaisimme jatkaa tätä tärkeää työtä ja tarjota taloudellista apua myös tuottavissa maissa, mutta haluaisimme myös edistää parhaita käytäntöjä ja levittää tällaisia hyviä metodeja maailmanlaajuisesti. Saatatte ehkä tietää, että on monenlaisia erilaisia standardeja, se on totta. Ehkä voisi olla nyt tässä tilaisuus katsoa näitä standardeja ja luoda jonkinlainen eurooppalainen standardi, mutta tämä ei ole mikään yksinkertainen tehtävä. Monia yritys lähtöisiä äh, aloitteitakin on. Ja tietysti keskeinen kysymys on se, miten kuluttajat käyttäytyvät. Eli kuluttajien tietoisuuden lisääminen on tärkeää ja pitää saavuttaa myös heidät, jotka edelleen haluavat ostaa vaatteita halpaan hintaan, vaikka ne saatetaan tuottaa epäilyttävässä olossa. Otamme huomioon tämän keskustelun tässä valiokunnassa ja olemme valmiita tarkastelemaan sitä, mikä teidän tarkempi aloitteenne tulee olemaan sitten loppujen lopuksi. Kiitos. Kiitos. Haluaisiko edustaja Lambert vielä loppupuheenvuoron ja tehdä yhteenvedon keskustelusta? Ole hyvä. Kiitoksia ja kiitokset kommenteista. Kun tekstiä tarkastelee ja asiaa tarkastelee ja meidän rooliamme ja vastuutamme. Toden totta, vaatetusala ei ole toiminut toivotulla tavalla. Osa toimii unionin rajojen ulkopuolella, kokemusta löytyy ja mitä tulee palkkatasoon, niin eipä ole hurraamista Euroopassakaan. Eli unionistakin löytyy jäsenvaltiotasolta tähän liittyviä ongelmia, joten tähänkin täytyy kiinnittää huomiota päivittäisessä työssämme, kun tässä valiokunnassa asiaa käsitellään. Ja sitten mitä tähän asti on tehty Bangladesissa, Pakistanissa, Kambodsassa, näiden toimien kautta yritetään hiukan nopeammin päästä eteenpäin kuin täällä Euroopassa päin, ainakin vaatetusalalla ei tässä voida omaa hyväisinä vain jatkaa työtä, vaan meidän täytyy katsoa julkisia hankintoja, Euroopan unionin tason omaa toimintaa. Eli tässä täytyy todellakin pyrkiä huomioimaan olevassa olevat standardit ja katsoa, miten eri toimijat voisivat käyttäytyä paremmin tulevaisuudessa ja miten kuluttajat voisivat muuttaa käytäntöään. Mutta mitä tulee tähän tämänhetkiseen tilanteeseen, niin mehän kyllä aina katsomme aina niitä tuotteita, jotka maksavat vähän, mutta on olemassa myöskin tuotteita, joissa maksetaan kovakin hinta, mutta varsinaiset työntekijät saavat silti alhaista palkkaa. Tähänkin pitää kiinnittää huomiota. Vaatetusalallahan hintataso on laskenut viime vuosien aikana ja varsinkin jos katsotaan farkkojen hintaa, niin se on laskenut jopa puoleen – Ja sitten on olemassa tuotteita, joiden kohdalla tilanne on muuttunut aivan toisenlaiseksi, päinvastaiseksi, mutta se on aina aika lailla poikkeustapaus. Meidän täytyy tietenkin katsoa, miten tähän tilanteeseen voidaan puuttua, katsoa kuinka paljon on tuotteesta maksettu ja kuinka paljon siitä sitten kulkeutuu työntekijän omaan taskuun. Mutta tätä asiaa on käsitelty hiukan yleisemmällä tasolla myöskin komission vuoden alussa järjestämässä konferenssissa, mutta tähän tulemme vielä palaamaan, eli siihen, mihin kollega Schulz viittasi puheenvuorossaan. Tietenkin täällä asiaa aina pohditaan myöskin siltä kantilta, että onko järkevää lähteä pakollisuuden vai vapaaehtoisuuden tielle, ja sitä keskustelua voidaan käydä täällä uudemman kerran myöskin varjoesittelijöiden kokouksessa, toivottavasti jo heti ensi vuoden alkupuoliskolla. Tietenkin täytyy hyödyntää olevassa olevia yhteyksiä, kun lähdetään standardointia käsittelemään, se on tärkeä seikka. Ja sitten kun vaatetusalan ihmisiä haastatellaan Bangladesissa, niin hehän sanovat, että suurimpana ongelmana on se, että samassa yrityksessä sovelletaan jopa eri turvallisuusstandardeja potkut. Ihan yksinkertaisista asioista on kyse. Valosammuttimien, vahtosammuttimien saatavuus. Ilolla on tietenkin erittäin tärkeä rooli tässä koko hankkeessa. Tämä kuuluu DSP Plus hankkeeseen ja kaikkea muuta kuin aseet hankkeeseen ja siihen me voimme omalta osaltamme osallistua. Ja kiitokset myöskin siitä huomiosta, että meidän tulisi näihin muihinkin kysymyksiin liittyvien viitteiden lisäämistä. Tämä kyllä voidaan hyväksyä. Ja sitten kauppapolitiikan suunnanmuutoksesta – Ehkäpä tähän liittyen voidaan enemmän lausua, kunhan saadaan kauppavaliokunnan teksti eteemme. Mutta meidän täytyy muistaa, että vaatetusala ei ole koskaan ollut täysin kansallinen missään päin maailmaa. Kyse on aina rajat ylittävästä toiminnasta, varsinkin kun puhutaan raaka-aineiden saatavuudesta ja lopullisen tuotteen myynnistä tilanne on tietenkin parantunut, mutta ei tietenkään toivomaan, toivotulla tavalla, mutta standardit paranevat jatkuvasti ja minä uskon, että tällä voi olla keskeinen rooli. Ei tämä kaikkea ratkaise, mutta omalta osaltaan parantaa tilannetta. Jos katsomme, mitä olemme saaneet aikaiseksi, niin Bangladesissa tilanne on parantunut siihen verrattuna mitä, miltä se näytti muutama vuosi sitten, vaikka ei se vieläkään mairitteleva ole. Etelä-Aasia valtuuskunta tapaa torstaina kello kaksi ILOn edustajia ja keskustelemme monien, alojen, monien maiden vaatetusalasta. Ja mielenkiinnolla jään odottamaan tarkistuksia katsotaan, että miten niidenkin avulla voidaan saada mahdollisimman hyvä teksti aikaiseksi, jonka voimme sitten nivoa tähän koko prosessiin. Kiitoksia. Kiitos. Tarkistusten jättämisen määräaika on 8. joulukuuta keskipäivällä. 25. ja 26. tammikuuta 2017 Emplissä äänestetään ja sitten DEVE-valiokunta, joka on asiasta vastaava valiokunta, äänestää asiasta 20. tai 21. maaliskuuta 2017, mutta sitä ei ole täysin varmistettu vielä. Täysistunto äänestys pidetään huhtikuun toisessa istunnossa. Kiitos. Ja seuraavaksi esityslistan kohta viisi, franchise-toiminta vähittäisalalla. Annan puheenvuoron valmistelijalle Dominic Martinille. Merci, Madame le Président. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kunnia puhua neljän parlamentin jäsenen edessä. Kenties viisi edustajaa, kun lasketaan puheenjohtajakin mukaan. Onko tässä nyt järkeä? Kysynpä vain. No, oli miten oli. Puhun tästä lausunnosta jonka aiheena on franchising-toiminta. Minä en ole tässä aiheessa asiantuntija, mutta minulla on kyllä jonkinlaista kokemusta. 20 vuoden ajan olen toiminut vähittäiskaupan alalla johtajana. 30 palkallista oli yrityksessä ja meillä oli myös Charles Jourdanin franchising-oikeus Tämän jälkeen kylläkin Merkki on tehnyt konkurssin ja sitten toinen franchising-oikeuden antaja oli super L. Tämä oli ranskalainen jalkinen valmistaja. Sekin on sitten min tehnyt konkurssin. Tekstiilialan jälkeen Ranskassa kävi sitten aika lailla saman mallin myös jälkinen alalla. Aivan nopeasti meitä on täällä vain 4-5 jäsentä Muistutan ensinnäkin, että franchising-toiminta on tapa luoda oma yritys ja oma työpaikka ja myös kehittää yritystä ja luoda työpaikkoja jatkossa. Olen lukenut IMKO-valiokunnan oma mietinnön ja siellä ollaan huolissaan siitä, että joskus on myös liikaa kokoa näillä yrityksillä, ne kasvavat liikaa. Eli investoinnit tehdään sataprosenttisesti eh, tämän yrittäjän palkansaajan kustannuksella. Ja sitten franchising-oikeuden antaja voi myös väärin käyttää oikeuksia. Niin kyse on kalustuksista, viestinnästä, laitteista eh, ja siitä, miten nämä toimitilat koristellaan ja minkälaisia ehtoja sille asetetaan. Kansalliset säännöt jäsenvaltioiden tasolla ovat hyvin erilaisia, kohdassa kolme. Ja sitten pyydetään toimia, joilla äh, franchise-yrittäjiä voidaan suojella, heidän työntekijöitensä myös suojella, kun kyse on yrityksen elinkelpoisuuden varmistamisesta. En, eli on toimitettava materiaali yrittäjälle markkinahintaan silloin kun halutaan, että yrittäjä pitää varastoa, niin sitten ei saa aiheuttaa tästä yrittäjälle kohtuutonta taloudellista painolastia. Ja yksin oikeus merkinne tuotteiden myyntiin täytyy taata elinkelpoisella markkina-alueella. Sitten kun ajatellaan sopimusehtoja, jos ei neuvotella äh, yrittäjän kanssa, niin tällaista tilannetta ei voida hyväksyä, se täytyisi kieltää. Myöskin takautuviin muutoksiin täytyy puuttua. Ähm, sopimuksen irtisanomista on helpotettava, erityisesti silloin, kun markkinatutkimuksissa on annettu vääristeltyjä tietoja. Ja sitten jäsenvaltioiden kansallisia säännöksiä yhdenmukaistettava ja franchise-yrittäjien liian vähäistä edustusta järjestöissä on lisättävä ja edistettävä vastapainoksi franchising-oikeuden antajien edustukselle. Mielelläni teen työtä varjoesittelijöiden kanssa, ennen kaikkea niiden kanssa, äh, erityisesti edustaja Kasan kanssa ja Stairuk, ST-ryhmässä varjoesittelijä. Näin toivottavasti saamme lausunnon, joka pohjautuu konsensukseen. Eihän tässä ehdotuksessa ole mitään vallankumouksellista, mutta haluamme välttää äh, sen, mikä kävi viime kerralla Mölänin tapauksessa, kun demokratian ei annettu toteutua. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Kiitos edustaja Marta. Koska Varjoesittelijöitä ei ole paikalla. Ja koska ymmärtääkseni vain kaksi suurinta ryhmää, EPP ja ST-ryhmä, ovat ilmoittaneet, että niillä on varjoesittelijät tästä aiheesta, voin ehkä antaa puheenvuoron oikeudelliselle asiantuntijalle tuntijalle Grow-pääyksiköstä komissiosta. Rova Friedriksen, onko hän paikalla? Voitteko te ehkä sanoa jotain komission kannasta asiaan? Olkaa hyvä. Kiitos. Olemme vasta saaneet tämän tekstin muutama päivä sitten. Otamme sen huomioon meillä ei ole mitään luonnosta vielä tällä hetkellä olemassa, joten meillä ei ole lopullista kantaa asiaan. Pistämme tämän merkelle ja haluamme ottaa asian, jonka otimme esiin, ottaa esiin asian, jonka mainitsimme jo IMKO-valiokunnassa, eli jotta komissio voisi ryhtyä toimiin, pitäisi osoittaa, että kyse on rajat ylittävästä ongelmasta ja myös sisämarkkinoiden ongelmasta, sillä tähän mennessä on kyllä nähty nämä mainitut ongelmat, mutta ne ovat ennen kaikkea kotimaisia ongelmia jäsenvaltioiden sisällä. Eli me tarvitsisimme selkeitä todisteita sisämarkkinoiden ongelmista ennen kuin voisimme puuttua asiaan. Thank you. Kiitos. Aikataulu on seuraavanlainen. Tarkistuksen jättämisen määräaika on 13. joulukuuta keskipäivällä. Työllisyysvaliokunta äänestää asiasta 28. helmikuuta 2017 ja asiasta vastaava valiokunta eli IMKO-valiokunta äänestää 24. ja 25. huhtikuuta 2017 ja täysistuntoäänestystä ei ole vielä määritelty. Kiitos edustaja Martanille. Seuraavaksi esityslistan seuraava kohta. Eli kohta kuusi. Kreikan työmarkkinauudistukset. Me olemme keskustelleet tästä jo useita kertoja. Keskustelemme asiasta ennen kaikkea, kuin kriisi oli kaikista ankarimmillaan ja nyt ehkä olemme hieman kuin tottuneet tilanteeseen. Keskustele asiasta niin usein kuin tuolloin kriisin alkuaikeina. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Pedro Martinsin, joka on Kreikan työmarkkinainstituutioita tarkastelevan asiantuntijaryhmän jäsen. Hän on Queen Mary yliopiston sovelle, soveltavan taloustieteen professori. Hän on ollut mukana tarkastelemassa kriisitilannetta Kreikassa ja olemme, odotamme nyt innolla teidän kantaanne siihen, missä, millä mallilla Kreikan työmarkkinainstituutioiden uudistus, uudistus on. Täällä on yksi kreikalainen jäsen paikalla. Kreikalaiset jäsenet kyllä tiiviisti seuraavat tilannetta, mutta kyllä me kaikki myös seuraamme tiiviisti Kreikan tragediaa. Annan teille puheenvuoron. Ehkä te voitte antaa meille jonkinlaista toivoa. Thank you very much for the, Oikein paljon kiitoksia saamastani kutsusta tähän valiokuntanne kokoukseen esittelemään asiantuntijatyöryhmän tutkimuksen antia. Kuten jo sanoitte, minä olen yksi asiantuntijaryhmän jäsenistä. Me olemme kokoustaneet tämän vuoden aikana useampaan otteeseen tarkoituksena laatia suosituksia sen suhteen, mitä tarkistuksia on tehtävä työmarkkinainstituutioihin. Mekin olemme huolissamme tilanteesta ja haasteista, joiden edessä Kreikan talous ja varsinkin työmarkkinat ovat ajautuneet ja ryhmä on sitoutunut siihen, että voisimme esittää hyödyllisiä suosituksia tilanteen parantamiseksi. Suosituksista on olemassa lyhyempi ja pidempi versio, ne ovat valiokunnan jäsenten saatavilla. Annan teille nyt lyhyen katsauksen tutkimuksen Annista ja varmaankin kysymyksiä tulee esille ja niistä voidaan sitten keskustella. Hiukan taustoista saanen muistuttaa valiokunnan jäseniä siitä, että meidän asiantuntijaryhmämme perustettiin yhteistyömuistioon yhteydessä lokakuussa 2015. Siinä puhutaan konsultaatioprosessista ja riippumattomien asiantuntijoiden kuulemisesta, professorien kuulemisesta, jotka edustavat yliopistoja, työlainsäädäntöasiantuntijoiden kuulemista ja muiden vastaavien asiantuntijoiden kuulemista. Me olemme siis kokoustaneet useampaan otteeseen, neljään otteeseen, useimmiten Ateenassa. Mukana olivat myöskin komission edustajat ja Kreikan hallituksen edustajia meille tarjoutuu mahdollisuus keskustella myöskin sidosryhmien kanssa, varsinkin ammattiliittojen, työnantajajärjestöjen, työvoimajärjestöjen, sovittelijoiden ja muiden kanssa. Ja tietenkin olimme yhteydessä myöskin kreikkalaisiin asiantuntijoihin ja keskustelimme heidän kanssa näistä haasteista, ja siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta työllisyystilanne paranisi Kreikassa. Tämä on tietenkin monimutkikas asia. Siinä pitää huomioida monet erilaiset seikat, mutta ilokseni voin todeta nyt, että vaikka kannat ovat eriäviä, niin silti monien kysymysten suhteen asiantuntijaryhmän jäsenet ovat päässeet yhteisymmärrykseen. On olemassa kysymyksiä, joiden osalta edustettiin äärikantoja, asia lähestyttiin eri näkökantilta ja siksi yhteisymmärrykseen ei voitukaan päästä näiden osalta. Mutta mitä tulee yhteisymmärrysmuistion asettaman tavoitteeseen, siinä puhutaan muun muassa teollisesta toiminnasta, työehtosopimusneuvotteluista, ja irtisanomiskysymyksistä. Niihin liittyen meiltä pyydettiin lausuntoja. Keskusteluiden aikana kävi ilmi, että muistakin asioissa tulisi keskustella, kuten vähimmäispalkasta ja työvoimapalveluiden roolista. Mitä suosituksiimme tulee, niin käyn ihan kohta kohdalta läpi, kuten tässä teille jo jaetussa asiakirjassa – mitä tulee yhteisiin toimiin, niin me keskustelimme siitä, että josko olisi tarpeen korjata määräyksiä, jotka liittyvät lakkoiluun. Tämä on tietenkin arkaluonteinen kysymys, mutta kokemustamme perusteella, jota on kerätty eri jäsenvaltioista, niin ja ryhmän tavoitteenahan oli etsiä eurooppalaisia parhaita käytänteitä – ja kertoa niistä Kreikan työmarkkinainstituutioille. Ja me pääsemmekin yhteisymmärrykseen ryhmämme sisällä siitä, että nyt ei ole tarve tehdä tarkistuksia määräyksiin, jotka liittyvät lakkoiluun. Tähän liittyvä seikka, joka liittyy kakkosuosituksemme, on työsulkujen rooli. Ryhmä oli sitä mieltä, että tähän asiaan ei tarvitse puuttua, ainakaan ottaen huomioon, mitkä ovat tämänhetkiset parhaat käytännöt Euroopan unionissa. Asia, johon laajasti kiinnitettiin asiantuntijaryhmässä huomiota, se liittyy joukko irtisanomisiin. Tämä on tietenkin asia, joka on luoteltaan hyvin arka, Tämä voi vaikuttaa, tai määräykset, jotka liittyvät joukkoirtisanomiseen, voi vaikuttaa työllisyystilanteeseen, ja asiantuntijat olivat sitä mieltä, että rajalliset toimenpiteet, joita, tai rajoittavat toimenpiteet, joita sovelletaan paraikaa Kreikassa, varsinkin hallinnollisen luvan saamiseen liittyen ministeriöltä, jotta joukkoirtisanominen voidaan toteuttaa, oli hankala seikka Tämä onkin syypänä siihen, että tämän tyyppisiä korjauksia ei ole tehty. Voi olla, että jos muutoksia tehdään, niin se saattaa heikentää työllisyystilannetta entisestään. Näkemykset jäsenten kesken poikkesivat jonkin verran, mutta olimme kuitenkin yhtä mieltä siitä, että tiettyjä korjauksia täytyy tehdä näihin hallinnollisiin vaatimuksiin liittyen mutta jotkut jäsenet totesivat keskusteluissa, että asiaa tarkastellaan Euroopan unionin tuomioistuimessa. Siihen liittyen on tulemassa myöskin lausunto ja sovittiin, että tuomioistuimen lausuntoa pitäisi aiheeseen liittyen jäädä vielä odottamaan ennen kuin mitään suosituksia tehdään. Mitä tulee suositukseen numero neljä, se liittyy pätkätyön rooliin. Me olimme sitä mieltä, että joustavuutta tarvitaan enemmän. Tähän liittyvät ratkaisumallit voisivat olla paikallaan, näin yritykset voisivat kriisiaikoina reagoida puutteisiin ja tarpeisiin, eli välttämättä tarvitse irtisanoa ihmisiä, jos osa työntekijöistä voidaan irtisanoa määräajaksi. Se varmaankin hyödyttäisi myöskin työllisyystilannetta siinä vaiheessa, kun kriisi päättyy. Hallituskin voisi laajemmin investoida tähän muun muassa työttömyysetuuksien muodossa silloin, kun henkilömäärä ajaksi irtisanotaan. Sitten yksi keskeisimmistä kysymyksistä, eli vähimmäispalkka ja työehtosopimusneuvottelut sen osalta ryhmän jäsenet eivät olleet aivan täysin samalla linjoilla, eli varsinkin sen suhteen, että kuka olisi keskeinen toimija, kuka olisi vastuussa vähimmäispalkan määrittämisestä. Kyse on tietenkin prosessista, johon tehtiin sopeutusprosessin aikana muutoksia. Jotkut ryhmän jäsenistä olivat sitä mieltä, että olisi parempi, että hallitus olisi asiasta täysin vastuussa. Toiset taas olivat sitä mieltä, että työmarkkinaosapuolet, työnantajaliitot ja työntekijäliitot keskenään päättäisivät vähimmäispalkkatasosta. Tätä järjestelmähän käytettiin Kreikassa vuoteen 2011 asti. Siihen tehtiin melkoisia muutoksia. Tarkoituksena oli toimia siten, että konsultaatioprosessin jälkeen hallitus määrittelee vähimmäispalkkatason. Tähän liittyvä kysymys, jonka osalta ryhmässä ei päästy yhteisymmärrykseen, liittyi vähimmäispalkkaan palkkatason käyttöön. Eräät jäsenet edustivat sitä kantaa, että nykyinen järjestelmä – Eli että meillä on olemassa työntekijän ikään perustuva vähimmäispalkkataso, niin siitä pitäisi pitää kiinni. Toiset jäsenet olivat taas sitä mieltä, että järjestelmä, jossa nuoremmat työntekijät saavat alhaisempaa minimipalkkaa, siitä pitäisi päästä eroon. Ja sitten työehtosopimusneuvottelukysymykseen. Siltä pohjalta laadittiin lukuisiakin suosituksia, ryhmässä oltiin pitkälti samaa mieltä suositusten osalta, toiset suositukset taas eivät nauttineet laajaa tukea. Yhtä mieltä olimme tästä niin sanotusta laajennetusta soveltamisesta, eli että voidaanko sopimusta soveltaa alakohtaisesti – Eli että se ei koskisi vain ainoastaan sopimuksen allekirjoittaa asuinpuolten jäseniä. Tähänkin liittyen Euroopan unionista löytyy erinäisiä toimintamalleja, ja ryhmän sisällä sovittiin siitä, että pitäisi olla mahdollisuus siihen, että työehtosopimusta voitaisiin sovata laajemminkin tiettyjen kriteerien täyttyessä, eli mikäli vähintään 50 prosenttia työntekijöistä työskentelivät sellaisessa yrityksessä, jossa varsinainen sopimus neuvoteltiin. Eli se on yksi kriteeri, jota sovelletaan Kreikassa ja monessa muussakin maassa, kuten Alankomaissa, Saksassa, ainakin tietyltä osin, ja myöskin Portugalissa. Ja tätä kriteeriä käytettiin Kreikassa vuoteen 2011 asti, vaikkakin ryhmässä pohdittiin siitä, että tehtiinkö todellakin viranomaistaholla tasolla kaikki sen hyväksi, että sopimuksen mukaisesti todellakin palkkaa maksettiin. Ja sitten suositus seitsemän, eli tämän periaatteen laajentaminen, sitä pidettiin hyvänä uudistuksen mahdollisuutena. Muitakin työehtosopimusneuvotteluihin liittyviä kysymyksiä käsiteltiin, mutta kaikki eivät asiantuntijatyöryhmässä tukeneet suosituksia. Ensinnäkin suosituimmuuskohtelu, eli se missä määrin heikommat sopimukset voisivat mennä alakohtaisten sopimusten tai yrityskohtaisten sopimusten yläpuolelle. Jotkut jäsenistä olivat sitä mieltä, että korkeamman tason sopimukset olisivat aina etuajo-oikeudessa. Toiset jäsenet ryhmässämme edustivat sellaista kantaa, että toissijaisuusperiaatteella olisi tässä yhteydessä tärkeitä, eli silloin kun työntekijät itse ovat päättämässä sopimuksesta, niin ne olisivat tärkeämpiä kuin sellaiset sopimukset, jotka tehtiin korkeammalla tasolla. Eli kun päätöstä ei tehdäkään niin kaukana varsinaisesta työpaikasta. Sitten puhuttiin parametreistä, joita pitäisi huomioida työehtosopimusneuvotteluiden aikana – kun sopimuksen voimassaoloaika päättyy, niin siihen liittyen ryhmän jäsenet totesivat, että sovittavat parametrit ratkaistaan työehtosopimusosapuolten kesken neuvotteluiden aikana, mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärryksen näistä kriteereistä tai parametreista, niin silloin lainsäädäntöteitse ne voidaan määritellä. Eli kuuden kuukauden lisäaika aika tai että sovelletaan kolmen kuukauden määräaikaa, jona sopimus voidaan perua. Ja mitä tulee sitten viimeisimpään kahteen suositukseemme, me pääsimme yhteisymmärrykseen myöskin sovittelujärjestelmästä, eli mitä voidaan tehdä sellaisessa tilanteessa, jossa neuvotteluosapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen työ, työehtosopimuksesta. Jäsenemme olivat sitä mieltä, että tulisi soveltaa sovittelumenettelyä, eli sen pitäisi olla viimeinen oljenkorsi eikä normaali käytäntö. Samalla kuitenkin jäsenet totesivat, että hiljattain aiheeseen liittyviä muutoksia on tehty, vaikkakin tuomi- perustuslakituomioistuin jotkut niistä kumosi. Eli nyt täytyy arvioida, minkälaisia vaikutuksia näillä muutoksilla on ennen kuin lähdetään tekemään ehdotuksia mahdollisia tulevia muutoksia silmällä pitää. Suositukseen 11. Siitä päästiin yhteisymmärrykseen ryhmän sisällä. Kyse oli sosiaalisen vuoropuhelun roolista, työhtösopimusneuvotteluista tärkeänä ratkaisumallina tiellä kohti työllisyyttä ja talouskasvua. Me halusimme korostaa sitä, että kolmikantaneuvotteluja vahvistetaan, jotta Kreikan talous voisi päästä kasvun tielle. Ja viimeinen suosituksemme vielä näin lopuksi. Se liittyy työvoimapalveluiden rooliin. Työttömyysjaksot voivat joskus olla väistämättömiä, vaikka talous onkin kasvun tiellä. Ja siksipä työvoima viranomaisilla voi olla keskeinen rooli työmarkkinoiden toiminnan varmistamisessa ja ryhmämme jäsenet olivat sitä mieltä, että järjestelmän vahvistamista tulisi kannattaa, eli että työttömiä pitäisi pyrkiä niin sanotusti aktivoimaan. Sillä voisi olla Kreikan työmarkkinoiden kannalta keskeinen merkitys. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. Annan puheenvuoron Agnes Jongeriukselle. Hän haluaisi esittää kysymyksen vieraallemme. Kiitos ja pyydän anteeksi, että en ollut alusta lähtien kuuntelemassa alustusta. Olin äänestyksessä toisessa valiokunnassa. Mietin Oletteko muotoilleet suosituksia omien suositustenne asemasta? Sillä esimerkiksi työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja työehtosopimusneuvotteluiden uudelleen käytön asia on korkealla nykyisen Kreikan hallituksen asialistalla IMF, ainakin niin me olemme kuulleet IMF, IMF on sanonut, että sitä ei haluta, sillä tämä on ollut ainoa todellinen uudistus Kreikan taloudessa. Voidaanko suosituksenne ohittaa helposti? Mitä te luulisitte, mitä me voisimme tehdä täällä työllisyysvaliokunnassa – jotta Euroopan sosiaalisen markkinatalouden peruspalikat saataisiin toimimaan. Miten voisimme edistää teidän suosituksianne? Olisiko teillä siihen mitään strategista neuvoa? Se olisi hyvin hyödyllistä. Kiitos. Otamme myös edustaja Lambertin kysymyksen vielä. Ole hyvä. Kiitos. Minun kysymykseni menisi hieman samaan suuntaan. Mitä ajattelisit, että seuraukset olisivat, jos suosituksenne todella pantaisiin täytäntöön? Koetteko, että tämä vahvistaisi työmarkkinoita ja antaisi vankemman pohjan jatkokehitykselle vai eikö? kun kyse on kapasiteetista esimerkiksi työvoimapalveluissa ja erilaisissa kiistanratkaisuelimissä. Ovatko ne nyt jo täydellisiä? Vai onko joitakin tiettyjä toimia, joita teidän mielestänne pitäisi toteuttaa, jotta ne olisivat täysin toimivia? Mitä muutoksia sitten tehdäänkin, niin olettaisin, että niillä voisi olla painavampi merkitys. Me olemme juuri keskustelleet valmisvaateteollisuudesta, valmisvaatealasta ja miten kapasiteettia lisätään ammattiyhdistyksissä ja myös johdossa ja miten suhtaudutaan työehtoneuvotteluihin. Tämä järjestelmähän yritänyt löytää jotain diplomaattista ilmaisua tälle. On murskattu, heitetty romukoppaan. Sanotaan niin, että sitä on muutettu huomattavissa määrin viime vuosien aikana. Eli haluaisin kuulla näkemyksenne tästä. Me olemme kuulleet kommentteja myös päätöksentekoelimistä ja siitä, mikä on mahdollista ja mikä taas ei ole mahdollista. Ja millä tavalla siellä suunnassa vastaanotettaisiin suosituksenne. Olen ymmärtänyt, että teidän neuvoantava ryhmänne on sellainen ryhmä, joka on saanut huomattavaa tukea eri toimielimistä. Olenko oikeassa? Tuskin joku vain totesi, että tällainen eli nyt voi sanoa sen, minkä me itse olisimme halunneet sanoa. Uh, we'll take the third question also. Otamme vielä kolmannen kysymyksen edustaja von Tuulikselta. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Taidan olla ainoa kreikkalainen edustaja. Vaikka kyse onkin erittäin tärkeästä aiheesta, me puhumme Kreikan työmarkkinoilla tapahtuvista muutoksista. Nämä uudistukset jotka mainitsitte, niin uskotteko, että niiden kautta Kreikassa luodaan uusia työpaikkoja ja kasvua, vai voisiko tilanne pahentua jopa entisestään? Mitä tulee suosituksen neljä, eli pätkätyö, eli näin yritykset voisivat selviytyä kriiseistä. Jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin yritykset kyllä hyödyntävät tätä pätkän työllistämismahdollisuutta kaikin keinoin ja siten sorsivat työntekijöitä, pakottavat heitä tekemään lyhyempiä työpäiviä ja siten myöskin palkkakuitti pienenee. Ja uhkaavat, että jos ei kelpaa, niin etsikää työtä muualta. Tämä jos mikä on myrkkyä ihmisten säästämisinnokkuudelle. Sanoitte, että ette päässeet yhteisymmärrykseen vähimmäispalkasta. Ja jotkut ovat sitä mieltä, että nuorten pitäisi tiedata vähemmän. No miksi? Miksi, jos heidän tarpeensa ovat vähintäänkin samat kuin vanhemmilla? Nuorilta löytyy visioita, unelmia. Ei kukaan tee työtään ihan huvin vuoksi, vaan tienatakseen rahaa, jotta voi elää säädöllistä kunnollista elämää. Vuosien ajan Kreikassa näin on toimittu ja tästä ei ole ollut ainakaan etua työntekijöille. Heillä ei ole aiheeseen liittyen juurikaan oikeuksia. Uudet järjestelmät eivät toimi hyvin. Palkat eivät nouse. Hallitus tietenkin sanoi, että se on työntekijöiden puolella, mutta työttömien määrä on vain kasvanut. Ja mitä tähän sovitteluelimeen tulee, niin on tietenkin valitettavaa, että edustus ei ole ollut toivotun lainen. Niin, haluaisinkin kuulla, mitä olette tästä mieltä. Kiitoksia. Te ette olekaan ainoa kreikkalainen jäsen täällä. Edustaja Fontuulis myös, edustaja Kuneva on paikalla. Ehkä hänkin voi muotoilla kysymyksensä ja sen jälkeen Martin saa mahdollisuuden vastata. Joten nyt edustaja Kuneva. Kiitos. Herra Martins, on hienoa nähdä teidät täällä tänään. Minua hieman huolestuttaa tämä prosessi ja sen tuottamat tulokset. Ensiksi itse prosessista. Mikä on tämän asiantuntijaryhmän lisäarvo? Tarkoitan tällä sitä, että ryhmä tunnettuja asiantuntijoita on miettinyt, mitkä ovat parhaat käytännöt työmarkkinoilla Euroopassa. Sen, mitä olette tarkastelleet, vaikuttaa Kreikkaan, mutta ei pelkästään Kreikkaan. Tämä malli, joka on pakotettu läpi Kreikassa, on sellainen, että se halutetaan pakottaa myös muiden maiden harteille. Eli meidän on tiedettävä, missä määrin teidän johtopäätöksenne? Ne, jotka teidän mielestänne ovat tosiasioiden ja kokemustenne perustelemia, sillä totta kai on olemassa myös teidänkin asiantuntijaryhmässänne vähemmistömielipide. mielipide vaikka tuo prosessi, josta puhuitte aikaisemmin, on tuottanut nämä suositukset, jotka mainitsitte, mainitsitte esimerkiksi suositus työehtosopimusneuvotteluista. Tuo, tuota suositusta voitaisiin soveltaa monen, monen valtioon ja tätä on käsitellyt myös kansainvälinen työjärjestö. Idea on nyt, että jos 50 prosenttia tietyn alan työntekijöistä tukee jotain tiettyä kantaa tai työehtosopimusta, niin silloin he voivat neuvota kaikkien työntekijöiden puolesta. Ja sitten tietyt kumppanit ja sovittelu. Valtion pitäisi puuttua asiaan vain, jos työmarkkinaosapuolet eivät pääse sopimukseen. Sitten joukkoirtisanomisesta. Sanoitte, että oecd tutkimukset ovat osoittaneet, että ne eivät lisää kilpailukykyä. Kreikassa on nähty paljon joukkoirtisanomisia. Erittäin laajamittaisia irtisanomisia ja jotkut niistä ovat joutuneet tuomioistuimen eteen. Oletteko sitä mieltä, että nämä suositukset todella lisäävät kilpailukykyä? Sitten vielä vähimmäispalkasta. Yksi toimi, jota te ehdotatte josta työmarkkinaosapuolet ovat myös kiinnostuneita, on se, e- että pidettäisiin yllä tuo nykyään voimassa oleva vähemmäispalkka. Minkälaista palautetta olette saaneet näin suosituksiin Kreikassa? Kiitos. Tässä tuli neljä kysymystä tai puhetta, miten niitä nyt kutsutaankin. Jongerius, Lambert, Fontuulis ja Kuneva olivat nämä neljä edustajaa. Nyt te saatte puheenvuoron. Odotamme innolla teidän vastauksianne näihin kysymyksiin. Thank you very much for... Kiitos kysymyksistä. Ne heijastelevat myös joitakin keskusteluita, joita asiantuntijaryhmä ryhmällä oli Brysselissä noin kuuden kuukauden ajan. Ehkä al- aloittaisin tuosta viimeistä kysymyksestä tuloksista ja suosituksista ja Kreikan työmarkkinaosapuolten palautteesta ja palata sitä muualta. Uskon, että meidän työmme lisäarvo voi olla huomattava siinä mielessä, että me lähestyimme näitä vaikeita kysymyksiä kansainvälisestä näkökulmasta. Teimme kovasti työtä ottaakseen huomioon omat kokemuksemme, omien jäsenvaltioidemme kokemukset ja myös kaikki tutkimukset. Me halusimme siis tehdä suosituksia, joista oli laajemminkin hyötyä ja jotta Kreikka pääsisi eteenpäin. Yksi seikka, jonka heti huomasimme, oli se, että paras käytäntö tietyssä muussa maaryhmässä ei välttämättä ole paras käytäntö toisessa valtioryhmässä. On erityisiä kysymyksiä tai ongelmia, jotka ovat erityisiä yhdelle malleja, jotka vaikuttavat siihen, mikä olisi ihanteellinen työmarkkinainstituutioiden tilanne tuossa maassa. Eli suostusten suhteen yritimme myös ottaa huomioon erityiset olosuhteet, jotka ovat voimassa tai vallalla tällä hetkellä Kreikassa. Yritimme myös ottaa huomioon sen, että työmarkkinainstituution vaikuttaa tietty interaktio. Eli saattaa olla tiettyjä säännöksiä esimerkiksi ähm, työtaistelutoimenpiteihin, piteiden suhteen, työehtosopimusneuvottelun suhteen ja niin edelleen. Nämä pitäisi nähdä kokonaisuutena eikä yksittäisinä palaisina. Tämä on tietysti vaativaa. Se vaatii syvällistä tietämystä jokaisen valtion erityisolosuhteista. Kreikan tilanteessa meidän mielestämme työntekijöiden suojelun tasapainottaminen talouden suuremman joustavuuden kanssa oli sellainen, että vielä parantamisen varaa oli. Me tunnistimme e- yhden erityisen seikan, nimittäin joukkoirtisanomiset. Siinä oli huomattavia eroja Kreikassa vallitsevien sääntöjen ja muiden jäsenvaltioiden sääntöjen välillä. Tässä mielessä me olemme sitä mieltä, että, hall, että joukkoirtisanomisen hallinnollisen luvan vaatimuksen poistaminen saattaisi olla tärkeä askel, jota voitaisiin harkita. Meidän näkökulmamme on taloudellinen ja olemme sitä mieltä, että joukko irtisanomisen rajoittaminen saattaa rajoittaa samalla myös yritysten investointeja ja tietysti Kreikan taloudessa tarvitaan investointeja kotimaisista lähteistä, mutta myös ulkomaisista lähteistä. Tällaiset olosuhteet siis saattavat olla tärkeä signaali, joka saattaa parantaa investointeja ja näin parantaa myös työllisyystilannetta. Asiantuntijaryhmä ja sen jäsenet myös tunnustivat nämä haasteet, jo Kreikan taloudessa, ne ovat hyvin mittavia ja monimutkaisia, eivätkä ne monissa suhteissa ole edes mitenkään suhteessa työmarkkinaulottuvuuteen. työmarkkinoilla on ongelmia, jotka johtuvat tietystä tapahtumista viime vuosina, joten pitää ottaa huomioon se, minkälaisia haasteita Kreikan taloudessa ja työmarkkinoilla on tällä hetkellä. Joka tapauksessa me olemme sitä mieltä, että meidän suositustemme hyväksyminen ja lisäkeskustelu näistä kysymyksistä, joista emme päässeet yhteisymmärrykseen, olisi hyödyllistä, jotta päästään paremmin tuloksiin, parempiin tuloksiin taloudessa ja työmarkkinoilla Kreikassa. Sitten kolmas kysymys. Edustaja von Tullikselta. Todellakin tässä tuli monta todella hyvää kysymystä. En ole varma, pystynkö vastaamaan kaikkiin niistä. Yksi erityinen kysymys koski sitä, missä määrin on oikein, että nuorille työntekijöille maksettaisiin alhaisempaa vähimmäispalkkaa. Totta kai me olemme sitä mieltä, että jokainen ikään tai muuhun ominaisuuteen katsomatta tulee, jokaisen tulee saada tasavertaista kohtelua. Vähimmäispalkan kohdalla saattaa olla vahva korrelaatio iän ja työmarkkinakokemuksen ja siinä mielessä myös tuottavuuden välillä. Jos työnantajat siis tekevät päätöksiään myös kokemuksen niin myös tuottavuuden perusteella, niin silloin saattaa olla, että samalla vähimmäispalkalla kaikille ryhmille saattaa olla kielteisiä vaikutuksia tiettyjen ryhmien työllistymiseen. Nuorilla ei välttämättä ole samaa kokemusta ja samaa taitotasoa. Jos määriteltäisiin vähimmäispalkka joka tuottavuuteen nähden olisi liian korkea, niin silloin kielteinen vaikutus olisi se, että työllisyysaste että työllistymisaste olisi alhaisempi. Me tiedämme, että nuoris, nuorisotyöttömyys on ollut todella korkealla tasolla yli 40 prosentin Kreikassa viime aikoina. Jotkut ryhmässä siis puosivat tätä, jotkut olivat sitä mieltä, että eri lähestymistapa olisi parempi, eli pitäisi vähentää tätä vähimmäispalkan eroa, pitäisi lyhentää aikaa, jollo, jona alhaisempaa vähimmäispalkkaa maksettaisiin tietyille työntekijäryhmille. Täällä kysyttiin myös työehtosopimuksesta, missä määrin niitä on pantu täytäntöön, missä määrin ne ovat tärkeässä roolissa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelussa. Tästä asiantuntijaryhmän jäsenet olivat hyvin eri mieltä. Kaikki kuitenkin olivat sitä mieltä, että työehtosopimuksilla on tärkeä rooli. Yksi huolenaihe joillekin asiantuntijaryhmän ryhmän jäsenille oli edustavuuden kysymys suuri osa kreikkalaisista työntekijöistä ei ole ammattiliiton jäseniä. Ja monet yritykset eivät myöskään ole osa työnantajajärjestöjä. Tämä johtuu usein myös kreikkalaisten yritysten pieneen johtuu kreikkalaisten yritysten pienestä koosta. Eli tämä on siis haaste, missä määrin työehtosopimukset, jotka eivät ole kattavia tai edustavia, missä määrin ne saattaisivat aiheuttaa ongelmia työmarkkinoiden sopeutumisessa. Kreikassa on viime vuosina saatu tärkeitä kokemuksia uudesta mallista ja uudesta työntekijöiden järjestämismallista, niin sanotusta henkilöiden henkilöjärjestöistä. Niillä on tiukemmat vaatimukset esimerkiksi kattavuuden suhteen. Vähintään kolme viidesosaa tietyn yrityksen työntekijöistä pitää olla tällaisen järjestön jäseniä, jotta järjestö saa neuvotella työehtoehdoista. Jotkut ammattiliitot ovat kritisoineet tätä, mutta saattaa olla, että tällä on ollut myös vaikutusta dynamiikan syntymiseen työehtosopimusneuvotteluissa. Ainakin äh, verrattuna siihen, mikä oli tilanne vuoteen 2011 asti. Sitten sitä edeltävä kysymys. Pyydän anteeksi, en kirjoittanut nimeä ylös. Edustaja Lambert. Totta, sen se nimi olikin. Tuo kysymys koski suositusten mahdollisen täytäntöönpanon vaikutuksia. Olemme vakuuttuneita siitä, että nämä suositukset saattavat olla merkittävässä roolissa monien työmarkkinoiden indikaattorien parantumisessa, vaikka olemme tietysti tietoisia siitä, että ongelmat ovat monimutkaisempia ja työmarkkinat ovat vain yksi osa Kreikan taloutta. Täällä esitettiin vielä yksi kysymys julkisten palvelujen ja sovittelun roolista. Minulla oli itse asiassa mahdollisuus käydä julkisten työvoimapalveluiden vieraana Kreikassa. Olen hyvin kiitollinen Kreikan hallitukselle siitä, että sain tällaisen vierailun toteuttaa. Pystyn paikan päällä näkemään nämä mittavat parannukset, jotka, joita ollaan tällä hetkellä toteuttamassa. Edistystä on siis tullut viime vuosina. Julkiset työvoimapalvelut ovat nyt vahvempia ja pystyvät paremmin auttamaan työttömiä. Samalla uskon, että on edelleen parantamisen varaa. Kuten raportissa mainittiin, pitäisi siis paremmin seurata työnhakuprosessia ja pitäisi paremmin suunnitella työmarkkina toimia ja kannustimia. Tämä vastaisi myös EUn tiettyjä suosituksia, jotka koskevat yksilöiden parempaa tukemista, jotta he saavat pitkäaikaista työtä. Eli uskon, että jonkinlaista edistystä on tullut, mutta on parhaita käytäntöjä ja jotkin jäsenvaltiot ovat sijoittaneet valtavasti julkisten, julkisiin työvoimapalveluihin ja tietyt tutkimukset osoittavat, miten paljon tästä on tullut hyötyä yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa on nähty tällaisia vaikutuksia. Ja nämä näkökohdat ovat mielenkiintoisia, kun määrittelemme sitä, mikä saattaisi olla paras käytäntö. Sitten viimeinen kysymys. Se koski näiden suositusten potentiaalia ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, sen uudelleen aloittamista Kreikassa ja strategista ulottuvuutta näissä suosituksissamme. Uskon ymmärtäneeni kysymyksen oikein ja jälleen kerran hyvin Tämä on hyvin mielenkiintoista ja tärkeää. Meidän näkökulmamme asiantuntijana oli se, että me käytimme omaa tietämystämme, osaamustamme ja keskustelimme ja teimme nämä suositukset. Me käytimme ennen kaikkea akateemista näkökulmaa, jota ei, joka ei välttämättä ole suoraan mukana poliittisessa päätöksenteossa, vaikka viime vuosina nämä kaksi maailmaa ovat lähentyneet toisiaan hieman enemmän, ja se on varmasti oikein hyvä. Ymmärrän, että työmarkkinaosapuolet ovat olleet tyytyväisiä joihinkin näistä suosituksista, esimerkiksi työehto, työehtosopimusten laajentamiseen, laajentamista koskevaan suositukseen ja suosituksiin tiukemmista vaatimuksista. Nämä nämä työehtosopimusten laajentamisen käytännöt lopetettiin vuonna 2012. Tämä olisi siis tärkeä muutos ja työmarkkinaosapuolet haluaisivat enemmän sanavaltaa vähimmäispalkan kohdalla. Kuten sanoin, asiantuntijaryhmä oli erimielinen tässä kohtaa. Jotkut, olisi, jotkut olivat sitä mieltä, että tämä on hallituksen vastuulla siis, että miten voitaisiin kompensoida hyvin korkealle määritellyn vähimmäispalkan kielteiset vaikutukset. Eli haasteena on aina löytää oikea vähimmäispalkan taso. Jos vähimmäispalkkaa nostetaan liikaa, niin sillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Eli kysymys kuuluu, mikä on tässä prosessissa paras sidosryhmä, siis vähimmäispalkan määrittelyssä niin, että saadaan pah- parhaat mahdolliset vaikutukset työmarkkinoille ja saadaan minimoitua kielteiset vaikutukset, eli työttömyyden lisääntyminen. Lopuksi sanoisin, että nämä suositukset voivat olla tärkeitä, eivät pelkästään Kreikalle, vaan myös keskustelun syntymiselle työmarkkinainstituutioiden mahdollisesta so- sopeuttamisesta muissakin maissa. Tämä voi aina olla, voi olla aina olla hyödyllistä verrata omia, omia työmarkkinainstituutioita muiden maiden vastaaviin instituutioihin. Voidaan vaihtaa siis parhaita käytäntö ja se voi olla oikein hyödyllistä ja se voi myös auttaa muokkaamaan politiikkaa. Joka tapauksessa tämä oli hieno tilaisuus asiantuntijaryhmän jäsenille. Oli hienoa, että pystymme osallistumaan tähän prosessiin ja pystymme muotoilemaan nämä suositukset Euroopan komissiolle ja Kreikan hallitukselle. Ne voivat nyt näillä suosituksilla tehdä sen, mitä pitävät oikeana. Kiitos. Käsittääkseni edustaja Kunevalla oli vielä lisäkysymys. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen hieman hämilläni. Sanoitte seikoista, jotka voivat olla myönteisiä Kreikan näkökulmasta, mutta sanoitte myös, että joukkoirtisanomiset ovat olleet käytössä myös muissa maissa, mutta tätä järjestelmää tulisi muuttaa. OECDn tutkimus Kreikan tapauksesta on osoittanut, että joukko irtisanomiset eivät ole edesauttaneet talouskasvua Kreikassa. Eli mihin teidän näkemyksenne perustuu? And Madam Jongerius? Myös edustaja Jongeriuksella oli vielä lisäkysymys. Niin, kysyisin vielä seuraavaa tämän strategian liittyen. Asiantuntijaryhmähän perustettiin sen jälkeen, kun erinäiset tahot kritisoivat Troikan toimintaa. Eli Kreikassa se tarkastelisi vain ja ohjelman budjettivaikutuksia. Ja kun asiantuntijatyöryhmä perustettiin ja sitä pyydettiin sosiaalisiin kysymyksiin liittyen laatimaan parhaita käytänteitä kattavan luettelon Kreikan hallitukselle, niin sitäkin voitaisiin pitää eräänlaisena anteeksi pyyntönä, kun alkuun Kreikka on ja Kreikan taloutta on ankaralla kädellä koeteltu ja varsinkin Kreikan sosiaalista mallia, mutta jos nyt toteatte, että maan hallituksen on pohdittava, mitä näillä suosituksilla tekevät, niin eikö se tarkoita samaa kuin, että Troikan pitäisi kommentoida teidän raporttianne, sillä tämähän on kohdistettu vain ainoastaan Kreikan hallitukselle, jotka varmaankin tukevat suurinta osaa suosituksistanne. Mutta mehän tiedämme, että Kreikka on edelleen niin sanottu ohjelmamaa, ja tässä on muistakin seikoista kyse. Minä ja Jean kävimme kolme viikkoa sitten Bangladesissa vierailulla läksyttämässä maan hallitusta siitä, että työlainsäädäntö ei ole ilo-standardien mukainen tai vallitsevien yleisopimusten mukainen. Ja nyt tällainen maa löytyy EU-sta ja euroalueelta – Niin, eli haluaisin vain tietää, miten näiden ehdotusten tiimoilta pitäisi lähteä etenemään, jos sanotte, että no, siitä päättää Kreikan hallitus. Mielestäni se ei ole oikein tyydyttävä vastaus. Kiitoksia. Kiitos Agnes. Annan vielä puheenvuoron äh, edustaja Sarja Noopolokselle. Kiitos puheenjohtaja. Periaatteessa asiantuntijaryhmä tukee parhaita käytäntöjä. Sellaisella nimellähän näistä EU-ssa ja ilossa puhutaan. Koitteko te tässä omassa työssänne, että ensinnäkin kun ajatellaan keskipalkan pienentämistä Kreikassa viime vuosien aikana, niin ymmärrättekö, että kyse on noin 40 prosentista? Ja toiseksi, Irtisanomiset tarkoittavat sitä, että nyt puolitoista miljoonaa ihmistä on ilman työtä ja ne, joilla vielä työtä on, niin miljoona heistä teoriassa tekee työtänsä, mutta eivät sitten tienaa ollenkaan rahaa. Asiantuntijakomitean suositusraportissa on niin monia poikkeuksia riippuen siitä, minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa yritys on. Ei ole oikeastaan minkälaista varsinaista järjestelmää, joka olisi yleisesti käytössä, vaan periaatteessa yritys voi talousvaikeuksissa leikata yksipuolisesti palkkoja. puhutte myös vähimmäispalkan alittavasta palkasta, eli palkoista, jotka alittavat vähimmäispalkan. Tähän saakka Kreikassa, tässä muistiossa, on huomioitu ihmiset, jotka ovat alle 85-vuotiaita, mutta voi olla, että on sellaisia kolme nelikymppisiäkin, joilla ei ole koskaan ollut varsinaista työtä tai joilla ei ole kokemusta tällaisesta työstä. Tai sitten on ollut niin, että pitkään on tehnyt jotakin muuta työtä ja sitten siirtyy toiseen työhön ja ansaitseekin vain 200-300 euroa. Varmaankin olette tietoisia siitä, että tässä hiljan Kreikan hallitus liberalisoi täysin niiden yritysten toiminnan, jotka äh, vuokraavat työvoimaa muille yrityksille. Näin tapahtuu esimerkiksi laivanvarustusalalla. Usein poliittiset ryhmät ovat myös tässä työssä mukana. Esimerkiksi kultainen aamunkoitto, äh, siitäkin huolimatta, että se on syyllistynyt murhiin Kreikassa, on mukana tässä toiminnassa. Oletteko te tästä tietoisia? Ja lopuksi vielä nämä joukkoirtisanomiset. Kreikka on nyt siinä tilanteessa, että kokonaisia talouden aloja, toiminta-aloja katoaa. Monet yritykset sulkevat ovensa joukko irtisanomiset tarkoittavat sitä, että ihmiset irtisanotaan suurina joukkoina ja sitten jäljelle jäävät työntekijät tienaavat entistä vähemmän. Eli keskipalkkaa Kreikassa tätä, tällä tavoin äh, vieläkin alennetaan. Kaikki tämä on todellisuutta. Kaikkea tätä tapahtuu ja tehdään. Te puhutte Euroopan parhaista käytänteistä, mutta tämä ei juurikaan hyödy, hyödytä Kreikan tilannetta. Edustaja von Tuulis pääsee kyllä puhuja luetteloon, mutta aloitamme vastauksella näihin kysymyksiin, jotka on jo esitetty. Thank you very much. Um... Kiitos paljon. Ensimmäinen kysymys käsitteli joukko irti sanomisten roolia ja sen suhdetta työllisyyteen. Todellakin tunnen monia tutkimuksia, mukaan lukien OECDn tutkimuksia, joissa on tarkastettu, tar- tarkasteltu suhdetta näiden kahden aiheen välillä. Minun käsitykseni näistä tutkimuksista on se, että kun katsellaan esimerkiksi työllistymistä, niin silloin suurempi joustavuus irtisanomisessa ei vaikuta suuresti suuntaan tai toiseen työllisyydessä. Eli jos poistettaisiin rajoituksia irtisanomisten kohdalla, niin se saattaisi lisätä joitakin irtisanomisia, mutta se saattaa myös lisätä ihmisten työllistämistä, joten pitäisi katsoa näitä asioita työmarkkinalainsäädännössä ja työmarkkinoilla hyvin dynaamisesta näkökulmasta. Yritykset irtisanovat ja palkkaavat aina, ne investoivat, myyvät uusille asiakkaille jotka, ja ostavat eri alihankkijoilta, eli joten koko talous ja työmarkkinat ovat liikkeessä tästä näkökulmasta suhde irti sanomissäännösten ja työttömyysasteen välillä. Siinä pitää ottaa huomioon myös nämä myönteiset vaikutukset, sillä yritykset saattavat helpommin silloin myös palkata ihmisiä, mutta tietysti pitää ottaa myös kielteiset vaikutukset huomioon, eli irtisanomisen helpottuminen. Jos katsotaan näitä irtisanomissäännöksiä ja niiden suhdetta pitkäaikaistyöttömyyteen, ei siis lyhyen tai keskipitkän aikavälin työttömyyden, niin myös OECDn tutkimuksen tulokset osoittavat, että vaikutukset työllisyyteen ovat myönteisiä, siis pitkäaikaiseen työllisyyteen. Eli valtioissa, joissa työntekijöiden suojelu on vähemmän rajoittavaa, niissä on yleensä vähemmän pitkäaikaistyöttömyyttä, on siis helpompi löytää uusi työpaikka, jos joutuu työttömäksi, vaikka tietysti myös työttömäksi joutuminen saattaa olla helpompaa irtisanomisen helppouden takia. Tästä on keskustelua, mutta asiasta on myös myönteisiä vaikutuksia, mitä siis tulee työpaikkojen luomiseen. Nämä säännöt saavat siis luoda myös joustavuutta ja työpaikkoja. Yrityksillä Yrityksille nämä säännöt saattavat siis olla erityisen olennaisia, kun he palkkaavat uutta henkilökuntaa. Toinen kysymys koski strategiaa ja suhdetta Kreikan hallituksen ja Troikan välillä. Eli missä määrin tähän strategiaan kuuluu säästötoimenpiteitä tai rakenneuudistuksia. Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe, mutta pyytäisin teitä ymmärtämään, että minä olen tässä valiokunnassa tämän asiantuntijaryhmän jäsenenä, jota pyydettiin esittämään suosituksia työmarkkinainstituutioista, joten en haluaisi nyt suoraan vastata tähän kysymykseen. Minun vastaukseni olisi siis pelkästään minun mielipiteeni eikä tuon asiantuntijaryhmän kanta, jota olen täällä edustamassa, joten en mieluummin vastaisi tähän kysymykseen, vaikka olen kyllä samaa mieltä siitä, että kysymys on tärkeä, kun ajatellaan suositusten tulevia vaikutuksia, meidän suositustemme siis. Viimeinen kysymys koski jälleen kerran Kreikan talouden ja työmarkkinoiden nykyisiä haasteita. Olen kyllä täysin tietoinen näistä valtavista huolenaiheista, jotka johtuvat korkeasta työttömyysasteesta. Kuten mainitsin, on myös haasteita, jotka eivät ole suoranaisesti työmarkkinoilla, mutta palaisin aikaisempaan huomioon, niin nimittäin parantamisen varaa on, kun katsotaan parhaita käytäntöjä tiettyjen työmarkkina-instituutioiden kohdalla, joista me siis olemme tehneet suosituksia. vaikka tämä nyt ei ole kattava vastaus Kreikan talouden haasteisiin, niin silti kohdennetut toimet ja se, että parhaat käytänteet ja todisteet niistä kootaan yhteen, se saattaa auttaa pääsemään alhaisempiin työttömyysasteisiin ja parempaan talouskasvuun. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys, on myös haasteita, jotka ovat olleet olemassa jo vuosia, mutta kun katsomme tulevaisuuteen, niin näillä uudistuksilla saattaa olla tärkeä rooli. Tietysti voidaan sanoa, että tällaiset, tällaiset uudistukset olisi parempi toteuttaa kasvukautena eikä kriisiaikana, mutta jos uudistukset pitäisi toteuttaa kasvuvaiheessa, niin silloin niin silloin seuraus olisi se, että, että raken, nämä rakenneuudistukset pitäisi tehdä myöhemmin ennemmin tai myöhemmin. Kiitos seuraavaksi edustaja Fontuulis. Niin, en kysynyt, en, kysynyt um, joustavasta työstä ja mahdollisuudesta siihen. Sitähän työnantajat näyttävät väärinkäyttävän ihmisiä esimerkiksi palkataan vaikkapa puoliksi päiväksi, mutta sitten he kuitenkin tekevät työtään paljon pidempään ja saavat vain puolen päivän palkan. Kreikan kommunistisen puolueen jäseneenä tote, toteaisin, että paikka, johon vieraamme viittasi, on jo suljettu. Well, that was not the question, I believe. No tämä ei käsittääkseni ollut kysymys. Kiitos vierailustanne. Olen varma, että käännymme uudelleenkin teidän puoleenne. Muut, jotka ovat yrittäneet, ja myös muut, jotka ovat yrittäneet tukea Kreikkaa, monet tämän työllisyys- ja sosiaaliasioiden valikunnan jäsenet ovat olleet hyvin omistautuneita tälle asialle. Ja tiedän, että monissa poliittisissa ryhmissä on asiaa koskevia toimia. Myös minun omassa ryhmässäni, eli sosiaalidemokraattien ryhmässä, on aloitteita, jotta voitaisiin tehdä uusia ehdotuksia koko ajan ja löytää tapoja löytää uusi tie ja ratkaisu Kreikalle. Esimerkiksi, miten voitaisiin saada aikaiseksi vahva työehtosopimusneuvottelujärjestelmä, joka mainitsen niin monesti alustuksessanne. Pitäisi siis löytää uusia ratkaisuja, jotka eivät anna sellaista vaikutelmaa, että kestää vuosikymmeniä ennen kuin ihmiset saavat takaisin ihmisarvoisen elämänsä. Kiitos vierailustanne. Varmasti tämä aihe tulee esityslistallemme uudelleenkin ja toivomme, että voimme kutsua teidät uudelleenkin tänne puhumaan. Tähän päättyy tämänpäiväinen kokouksemme. Seuraava kokous pidetään 8. joulukuuta. Se on täysi kokouspäivä. Kiitos tämänpäiväisestä kokouksesta ja näkemisiin.